Hyvät kollegat, pyydän, että aloitamme ja tekisin ehdotuksia esityslistan luonnokseen. Uusi kohta 7a, rakenteellinen vuoropuhelu komission jäsen Kingin kanssa on lisätty kello 10 yli 10 ja kohta kahdeksan, joka liittyy EU-lisäehdotukseen, eli McAvein mietintö on lykätty ja kohta 12 humanitaariset viisumit ja Lopez Aguiar on lykätty. Jos kukaan ei vastusta esityslistaa näin muutettuna, esityslista on hyväksytty. Ja sitten pitäisi hyväksyä 11. kesäkuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjat, samoin kuin toinen päivä heinäkuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjat. Muita pöytäkirjoja, jotka ovat esityslistalla, ei ole vielä käännetty, joten ne hyväksytään myöhemmässä kokouksessa. Nyt lähdemme yhteiskeskusteluun talousarvion valvontavaliokunnan kanssa aiheena Euroopan syyttäjäviraston perustaminen. Hyvät kollegat, Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen. Toivotan myös Karensin talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtajan tervetulleeksi. Kuten tiedätte, neuvoston asetuksella 2017-1939 luodaan yleinen syyttäjävirasto. Artikla 86 komission toimintasopimuksessa on oikeudellinen perusta. Tällä hetkellä komissio voi antaa meille lisätietoa. Tuosta 22 jäsenvaltiota osallistuu. Tällä hetkellä EPPON toimivalta on rajattu petostapauksiin, jotka kohdistuvat EUn taloudellisiin etuihin. Euroopan parlamentti voisi osallistua EPPON luomisen ainoastaan hyväksyntämenettelyn kautta niin, että me pysty suoraan vaikuttamaan tämän sisältömuutokseen tai tämän välineen osalta. Kuitenkin parlamentti on antanut suuntaviivansa kahdessa päätöslauselmassa komission mukaan kolmen vuoden alkukauden jälkeen ajatellaan, että EPPO voi lähteä liikkeelle täysin vuoden 2020 lopussa. Tässä mielessä toimet, joilla valitaan ja nimetään Euroopan pääsyyttäjä, eurooppalaiset syyttäjät ja tapaushallinnot järjestelmän ja muiden logististen, hallinnollisten ja rahoituskysymysten suunnittelu ja kehittely on tarpeen. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti on nimennyt Antonio Muuran italialaisen syyteen edustajakseen ja vaali, valintapaneelin keskeisin tehtävä on luoda ehdokkaiden lista eurooppalaiseksi pääsyyttäjäksi ja arvioida niitä vaatimuksia, jotka kohdistetaan eurooppalaisiin syyttäjiin ennen kuin neuvosto tekee nimityksensä. Joitain kysymyksiä on jo esitetty tässä yhteydessä esimerkiksi liittyen pääsyyttäjän ikään ja mandaatin pituuteen. Nyt antaisin kuitenkin puheenvuoron komissiolle, mutta ensin haluaisin kysyä, haluaisiko varapuheenjohtaja Karins käyttää puheenvuoron. Thank you very much. Good morning. Kiitoksia ja huomenta. Meillä on nyt vaikea tehtävä korvata Gresle tänä aamuna. Häntähän on vaikea korvata. Eli hänen puolestaan muutama huomio ja sitten komissio saa puheenvuoron. Arvostamme sitä, että voimme käydä tätä keskustelua edistyksestä, joita on tähän mennessä tapahtunut syyttäjäviranomaisen perustamisen suhteen. Ja Konti- ja Libe-valiokuntien yhteinen kirja on valmisteilla. Siinä pyydetään, että komissio tarkastelisi uudelleen henkilöstö- ja budjettikysymyksiä syyttäjäviranomaisen osalta. Ja meidän pitäisi saada näitä tietoja kirjallisesti. Syynä on se, että olemme saaneet kuulla viime aikoina huolenaiheista erinäisistä jäsenvaltioista. Eli tämänhetkiset resurssit saattavat olla epärealistisen vähäiset. Tämä koskee syyttäjäviranomaisen lisäksi muitakin yksikköjä. Ja tilannetta pahentaa se, että kaksi muuta jäsenvaltiota on liittynyt tähän syyteviranomaston eli Malta ja Alankomaat, eli yhä vähemmän resursseja on käytössä kullekin mukana olevalle jäsenvaltiolle. Ja komission arvion tuloksesta voidaan sitten keskustella myöhemmin muutaman viikon kuluttua. Eli siinä kaikki, mitä minun piti teille tänään kertoa. Kiitos oikein paljon. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Digi Justin Sonka, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Uh, we are two here. Uh... Kiitos. Meitä on kaksi täällä minä ja Rova Hoffman uh, Olafista. Puhumme toi perän jälkeen, jos se teille sopii. Minä haluaisin keskittyä puheenvuorossani siihen, mitä tähän mennessä olemme tehneet värväykseen ja toimeenpanoon jäsenvaltioiden kanssa. Strova Hoffman sitten kertoo lisäkysymyksistä. Kuten varmaan oikein totesitte nyt alussa, parlamentti on ollut mukana kahdella tapaa tässä prosessissa antamalla ohjausta päätösosamissaan, semmoinen nimittävällä herran Muran tähän paneeliin, joka valitsee Euroopan uh, shortlist uh, and uh, that will... Euroopan syyttäjän, uh, chief prosecutor ja myöskin uh, katsomaan ehdokkaita tähän tehtävään, että voidaan helpottaa niin uh, neuvoston osalta katsotaan komission tekemiä ehdotuksia. Haluaisin kertoa teille, että ehdotuksessa, jonka komissio teki 13. heinäkuuta, siinä neuvosto hyväksyi toiminnan säännöt tälle valintapaneelille, mitä tulee pääsyyttäjään ja eurooppalaisiin syyttäjiin, niin kuin komissio siis ehdotti. Ja komissio hyväksyi toisen ehdotuksen 31. heinäkuuta muutama viikko sen jälkeen toisesta päätöksestä komissiolle toimipantavaksi, joka liittyy tämän paneelin, valintapaneelin äh, jäsenten valitsemisesta. Kysymys on 12 henkilöstä, joihin kuuluu henkilö, jonka te olette ehdottaneet, tämä Antonio Mura. Ja me toivomme, että neuvosto tulee hyväksymään tämän äh, neuvoston päätöksen, toimeenpanopäätöksen lähiaikoina syyskuun kuluessa niin, että valintalautakunta voi aloittaa tehtävänsä ja valita pian henkilöt toivottavasti joskus marraskuussa. Luonnollisesti tämä sääntö, asetus vaatii sitä, että pitää olla myöskin luettelo sopiliaista ehdokkaista pääsyyttäjän tehtävään – myöskin antaa perustelun lausunnon ehdokkaiden pätevyydestä tähän pääsyyttäjän tehtävään. Tämä merkitsee sitä, että pitää olla ilmoitus tästä tehtävästä. Ja tämä ilmoitus on saatettu lopulliseen versioon. Olemme kuulleet sekä parlamenttia että neuvostoa, joka tulee olemaan sitten nimittävä viranomainen pääsyytäjän asemassa, asemaan ja olemme välittäneet sekä neuvostolle että parlamentille äskettäin tämän ehdotuksemme. Ja tämä eh, ilmoitus vapaasta tehtävästä tullaan pian ilmaisemaan, ilmo, julkaisemaan virallisessa lehdessä syyskuun kuluessa, koska aika kuluu nyt nopeasti. Todellakin pääsyhtäjä täytyy nimittää ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Se merkitsee sitä, että sen tekisi siis tämä parlamentti ennen kuin parlamentti keskeyttää työskentelynsä. Me myöskin sen kanssa teemme yhteistyötä komission asiantuntijan ryhmän kanssa, joka käsittelee tätä viranomaisen toimintaa ja olemme eh, kasvaneet huomiota tähän eh, syyteen tehtävään syyteen tehtävien eh, tehtävä ilmoitus sitä on käsitelty ja se on hyvin samankapainen kuin pääsytään tehtävä. Ja siis on mainittu ne pätevyydet joita, ja edellytykset, joita katsotaan olevan, joita katsotaan tarvitaan ja toimet jäsenvaltiot ovat sen huomioon päättää omista ehdokkaista, niiden tulee lähettää jokaisen jäsenvaltion kolme nimeä ennen kuin tämä valintalautakunta sitten tarkastelee niitä. Haluaisin mainita myöskin henkilöstökysymyksistä, että olemme saattamassa päätökseen siis väliä, tätä henkilö, prosessia tilapäisen johtajan avulla. Sitten IT-alusta. Kun tiedätte, komissio on vastuussa siihen saakka, kun ne syyttää viranomainen saada työnsä tehtävänsä käyntiin siitä, että se helpottaa prosessia artiklan 20 perustelu, joka on asetuksessa. Meillä on siis tämä asiantuntijaryhmä, joka on tämän pohjalta laadittu. Siinä ovat mukana osallistuvat jäsenvaltiot, joita on siis 22. Malta Alankomaat liittyivät muutama viikko sitten ja kolme kokousta on tähän mennessä pidetty ja neljäs kokous pidetään ensi viikolla. Ryhmässä keskustellaan toimenpanon kysymyksistä ja ensi viikolla itse asiassa tulemme keskittymään toimenpano toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot itse joutuvat tekemään – sopeuttaakseen oikeusjärjestelmäänsä Euroopan syyttäjäviranomaisia ja toivon, että pystymme seuraamaan tätä prosessia seuraavien kahden vuoden aikana niin, että kaikki ovat valmiita samaan aikaan sitten, kun tämä viranomainen käynnistää tehtävänsä. Jotta jäsenvaltioiden ponniselle voitaisiin tukea, olemme luoneet IT-alustan, jossa jäsenvaltiot vaihtavat vaihtaa keskenään kysymyksiä ja myöskin tiedottaa toisiaan. Ja olemme myöskin antamassa ohjausta jäsenvaltioille tämän alustan kautta. Kysymys on interaktiivisesta alustasta, joka mahdollistaa keskustelun ja mahdollistaa sen, että kaikki etenevät tässä toimeenpanoprosessissa. Ja nyt Rova Hoffman puhuu jäljellä olevista kysymyksistä. Yeah, thank you very much, uh, Peter. Kiitos oikein paljon, Peter. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin täydentää Petrien sanomaa muutamalla tekijällä tiedoksenne. Mitä tulee näihin keskusteluiden jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten täytäntöön pannaan EPPON järjestelmän eri osioita. Olette varmasti tietoisia siitä, että niin kutsuttu PIF-asetus on tärkeä osa sitä asetus, jolla suojellaan EUn taloudellisia etuja – ja jäsenvaltioiden on siirrettävä tämä kansalliseen lainsäädäntöön ensi vuoden heinäkuuhun mennessä, joten määräaika on melko lyhyt. Kuten tiedätte, kyseinen asetus haluaa lähentää niiden rikosten määritelmiä, jotka liittyvät EUn taloudelliseen etujen suojelemiseen ja lähentää myös rikoksista stettäviä rangaistuksia – ja huolehtia siitä, että näin on selvillä EPON tuleva toimivalta. Tässä mielessä komissio aikoo lokakuun lopulla järjestää asiantuntijakokouksen jäsenvaltioiden kanssa. Siellä on tarkoitus katsoa sitä, miten hyvin asetusta on nyt päästy siirtämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Määräaika on melko lyhyt, kuten sanoin, että me haluamme keskustella, haluamme tukea jäsenvaltioita näissä ponnisteluissa. Ja sitten siirtyisin seikkaan, jonka arvon parlamentin jäsen Tarant mainitsi EPAn budjetti. Tiedätte varmasti, että vuoden 2019 budjettiluonnos on hyväksytty komissiossa toukokuussa. Ehdotuksessa on tähän mennessä 4,9 miljoonaa varattu EPPOon erityisesti, jotta voidaan rahoittaa henkilöstön palkkausprosessia, joka alkaa vuonna 2019 pääsyytteen eurooppalaisten syytteen osalta. Totta kai 1,9 miljoonaa suurin osa varoista varataan EPPON tapaushallinnointijärjestelmään, järjestelmään, jotta EPPO voi toimia tehokkaasti. Edustaja Tarant, mainitsitte myös sen, että Alankomaat ja Malta ovat liittyneet EPPOon Komissio on tietenkin todella tyytyväinen, että nämäkin kaksi jäsenvaltiota saatiin EPPOn mukaan. Meillä on jäsenvaltiota nyt 22 ja arvioimme tällä hetkellä sitä, miten tämä uusi asia vaikuttaa EPPOn henkilöstötarpeisiin. Otamme totta kai huomioon teidän sanomanne, että että Libe ja Kont lähettävät yhteisen kirjeen komissioon, ja tämä liittyy siis budjettiin ja henkilöstökysymyksiin. Totta kai hyvin tarkkaan tutkimme teidän kirjettänne ja pyyntöjänne. Ja nyt toinen hyvin tärkeä seikka. Eppan toimipaikka. Valmistelevat toimet ovat käynnissä komissio tekee yhteistyötä Luxemburgin viranomaisten kanssa, että voidaan huolehtia sitä, että Eppolla on hyvä toimipaikka, joka mahdollistaa hyvän toiminnan ihan toimikauden alusta. Todella olemme edistyneet hyvin tässä kysymyksessä. Ehkä tiedättekin sen, että Luxemburgin viranomaiset ovat tarjonneet Eppolle ilmaiseksi rakennusta tarjolle, joka on hyvin lähellä tuomioistuimen rakennusta se on B-tornirakennus siellä ja me pohdimme nyt hyvin tarkkaan sitä, mitä Eppo tarvitsee ja miten tämä Luxemburgin viranomaisten valitsema rakennus sopii näihin tarpeisiin, joten tekniset keskustelut ovat käynnissä. Lopuksi haluaisin vielä mainita, kun olen Olafin jo, toimien johtaja Eppon ja Olafin pitää toimia yhteistyössä, kuten epäasetuksessa sanotaan, ja komissio on esittänyt toukokuun loppupuolella ehdotuksen Olaf-asetuksen muuttamiseksi niin, että Olafkin sopii nyt yhteistyöhön Eppon kanssa. Keskeisimmät asiat siellä ovat, että nämä Olafin määräykset sisällytetään niin, että EPO ja Olaf voivat tehdä läheistä yhteistyötä ja komission ehdottanut joitain hyvin kohdennettuja muutoksia, jotta Olafin tutkinta voisi toteutua vielä tehokkaammin. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa. Kuten Peter sanoi, kello käy. Ja komissio olisi hyvin iloinen, jos ideaalimaailmassa näin sanoakseni yhteislainsäätäjät, neuvosto ja parlamentti voisivat saada päätökseen tämän työn ennen vaalitaukoa. Nyt on, jos saadaan tärkeää edestystä sitä ennen, niin sekin on jo hyvä. Odotamme innolla hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin annan jäsenille puheenvuorot, kysymyksiä puheenvuoroja varten, niin haluaisin itse esittää muutaman kysymyksen rahoituksesta ja henkilöstöstä – riittävätkö nämä suunnitelmat tällä hetkellä henkilöstö- ja rahoituksen osalta? Miten komissio teki tämän arvioinnin ja miten komissio voi tehdä näitä arvioita erityisesti ottaen huomioon se, että ehkä vahvistetussa yhteistyössä on tulevaisuudessa mukana uusia jäsenvaltioita. EPA-asetuksen artiklan 20 mukaan komissio voi nimetä kuultuaan – neuvostoa komission virkamiehen, joka on väliaikainen hallinnollinen johtaja ja käyttää niitä oikeuksia, jotka on annettu hallintojohtajalle. Onko komissio käyttänyt tätä mahdollisuutta? Jos näin on, onko tällainen väliaikainen hallinnollinen johtaja nimetty? Mitä tulee eurooppalaisen syyttäjän nimittämiseen? Miten noudatetaan artiklaa 14 erityisesti? Onko komissio valmistellut ehdotuksiaan, jotka liittyvät valintapaneeliin? Ja sitten EPPON työstä. Artiklan 21 mukaan asetuksessa EPPON työn järjestelmistä valvoo sisäiset toimintasäännöt ja Tarkoitus on tehdä nopeasti ehdotus koskien EPPOn sisäisiä sääntöjä, jotka hyväksytään kollegiossa. Kuitenkin on todettava, että pääsyyttäjä lähtee sitten alusta kehittelemään asioita. Onko komissiossa luonnoksia ja ovatko jäsenvaltiot osallistuneet tähän työhön? Ja miten meille annetaan tietoa. Ja nyt antaisin Libestä Grisbekille puheenvuoron. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Libe-valiokunnassa on tapana käyttää vain kahden minuutin puheenvuoroja. Merci, Madame la Présidente. Je vais être plus court. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegoiden tavoin tietysti olen iloinen siitä, että tässä asiassa on päästy eteenpäin. Tätähän Euroopassa on haluttu jo vuosikausia. Ja on hienoa, että meillä on nyt kaikkia näitä tietoja, joita kuulimme komission edustajilta. Eli nyt ihan lyhykäisesti haluaisin kiittää heitä. Ja meitä on paljon myöskin minun poliittisessa ryhmässäni, jotka haluamme, että laajennettaisiin valtuuksia, kun torjutaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Junckerin esittämässä suunnitelmassa oli puhuttu tiedonannosta, joka liittyy siihen, että mahdollisesti laajennetaan syyttäjäviranomaisen valtuuksia terrorismin torjunnassa. Ja muistuttaisin, että tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita ja tämä on yksi asioista, joka huolestuttaa kansalaisia eniten. Eli Ehkä ensi viikolla kuulemme sitten tästä, kun on unionin tila puhe, mutta voisimme miettiä vähän, että miten on näiden asioiden tila, joista ilmoitettiin viime vuonna. And uh, the floor goes now to Mr. Klint. herra Klintz. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen seurassani kaksi lastani ja kolme lastenlastani, he ovat ensimmäisen kertaa Brysselissä katsomassa, miten me työskentelemme. Ja nyt jatkan äidinkieläni saksaksi, joten laitakaapa kuulokkeet korville. Tämän päivänä keskusteltava asia on hyvin tärkeä ennenkin, kun ajattelen kansalaisia ja sitä, mitä he minulle kertovat, kun tapaan heitä vaalipiirissä. Rikollista toimintaa on ollut jo kautta aikoina, mutta sitten on, se on lisääntynyt. Kysymys ei pelkästään asioissa koskettavat verotusta, vaan myöskin kysymys on näistä virtuaalisista valuutoista, kuten bitcoin tai vastaavat. Keskustelut, joita me olen käyneet seuraavien keskipitkän äh, rahoitussuunnitelman laatimisessa, että meidän jollakin olemme katsomaan, miten käytämme jokaisen euron, jonka tarvitsemme tehtäviimme tai haluamme tehtäviimme toteuttamiseen. Ja siksi on erittäin tärkeää, että petokset, vähenevät. Ja tästä syystä minusta on hyvä, että EPPO luodaan, jotta voidaan varmistaa se, että me lopultakin saamme asiassa aikaan edistysaskelia. Pahoittelen sitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu syyttäjäviraston toimintaan, niin mitä jos ne, eivät osalli- jos ne osallistuisivat, meillä olisi paremmat mahdollisuudet saada yhteistyötä EPON ja OLAFin välillä alusta asti helpommalle ja työskentelytapaa tyydyttävämmälle tavalle. Tästä syystä rajanveto on asia, joka täytyy tehdä tulevaisuudessa, enkä usko, että siitä tulee välttämättä aina helppoa. Nimittäin se, mitä Olaf katsoo hallinnolliseksi suositukseksi, on jotakin, mitä EPO saattaa pitää rikollisena toimintana, joten on tärkeää, että mahdollisimman pikaisesti saamme aikaan selkeän rajan näiden kahden instituution välille, joka helpottaa kummankin työskentelyä mutta olen joka tapauksessa varma siitä, että jos ajatellaan sitä, mihin pyritään, silloin varmastikin voidaan myöskin saavuttaa edistysaskelia. Tärkeää on, että EPO tulee olemaan menestyksekäs, koska kansalaiset ovat kyllästymässä siihen, että luomme uusia organisaatioita ja uusia toimintatapoja silloinkin, kun ne ovat perusteltuja. Kriittinen suhtautuminen Euroopan unioniin on lisääntynyt viime vuosina. Me tiedämme sen. Me tulemme näkemään sen ensi vuoden Eurooppa-vaaleissa. Ja tästä syystä on ratkaisevan tärkeää, että kansalaisille tehdään selväksi, että EPO toimi heidän etujensa hyväksi, eikä se ole Brysselin byrokratian tuloksia. Thank you very much, Mr. Klintz, And now, uh... Kiitos paljon, edustaja Klintz. Nyt kollegamme Teri Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä tiedoista. Minulla oli valmiina viisi kysymystä, mutta kolme niistä on jo ainakin osittain ratkaistu, joten minulla olisi vain kaksi kysymystä. Ottaen huomioon mahdolliset linkit. Joissain maissa syyttäjän viranomaisen ja muiden viranomaisten välillä, miten voidaan huolehtia siitä, että avustavat valtuutetut Euroopan syyttäjät huolehtivat tehtävän jaostaan selkeästi. Ja mitä tapahtuu EPPOn osalta, kun ajatellaan jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu? Tämähän oli kolleganikin kysymys. Tässä kaksi täsmällistä kysymystä, niin kiitos oikein paljon. Kiitos. Thank you too. This is the most, uh... Kiitoksia. Tämä on hyvin keskeinen kysymys ja tämä on yksi harvoja onnistumisia tällä lainsäädäntökaudella, kun ajatellaan parlamenttia ja komissiota. Meidän täytyy muistaa, että tärkein rooli tässä ei kuulu parlamentille, koska tämä ei ole tavanomainen lainsäädäntömenettely, mutta olemme olleet mukana koko tässä prosessissa ja nyt olemme sitten viimeistelemässä Euroopan syyttäjäviranomaisen virastoa. Eli olemme keskustelleet monista asioista, mutta nyt on arvioitava, millä tavalla voidaan panna täytäntöön suunnitelmat. On selvää, että pitää tehdä yhteistyötä Euroopan ja jäsenvaltioiden välillä. Meillä pitää olla selkeitä prioriteetteja ja tavoitteita. Kun ajatellaan, mitä haluamme saada aikaan ja miksi tällainen syyttäjävirasto halutaan ylipäänsä perustaa. Eli haluamme torjua petoksia, veronkiertoa. Erityisesti kun se koskee Euroopan talousarviota. Itse olin PIF-direktiivin osalta esittelijänä ja sehän oli se pohja, jolta lähdettiin kehittämään Euroopan syyttäjän viranomaista. täytyy katsoa, millä tavalla voidaan varmistaa se, että virastolla on tehokasta yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa eri tapauksissa, kun torjutaan petoksia. Ja sanomattakin on selvää, että olemme keskustelleet ALV-petosten summista. kyse on noin 50 miljardista, joka menee veroviranomaisilta sivusuun joka vuosi. Ja nyt meillä on hyvä mahdollisuus tehostaa taistelua näitä petoksia vastaan. Meillä tulee olla johdonmukaisempaa täytäntöönpanoa sekä EUn tasolla että jäsenvaltioissa. Eli haluaisin ottaa tämän asian mukaan tähän strategiaan, joka liittyy syyttäviranomaisen perustamiseen ja haluaisin tietää hiukan lisää siitä, mitä suunnitelmia teillä on lähitulevaisuudessa. Kiitos ja viimeinen puheenvuoron käyttäjä on edustaja Kinitsi. Ja noudattamme todellakin libens sääntöjä, jossa puheaika on kaksi minuuttia puhuja kohtaan. Meillä budjettivalintavaliokunnassa ollaan liberaalimpia, siellä voidaan puhua niin pitkään kuin halutaan, mutta täällä odotetaan myöskin komission vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia Kalle ja Hoffmanille näistä alustuksista ja päivitetyistä tiedoista, joka liittyy siihen, miten asiat ovat edistyneet viranomaisen kanssa. Ja Kont laati kirjeen. Itsekin olen siellä varajäsenenä, mutta täytyy varmistaa, että on äh, talousarviossa riittävästi resursseja, kun ajatellaan syyttäjän viranomaista. Meidän on varmistettava, että pystytään kunnolla suojelemaan EUn taloudellisia etuja ja samanaikaisesti pitää vahvistaa synergiaa kaikkien tahojen välillä. Tämä ei koske pelkästään Olafia, vaan myöskin Europolia ja Eurojustia. Eli haluaisin vierailtamme kysyä, millä tavalla tähän tavoitteeseen on tarkoitus päästä? Onko jotain erityissääntöjä tuloissa ja tämän lisäksi myöskin inhimillisiä resursseja, jotta voidaan varmistaa se, että pystytään tekemään tehokkaasti yhteistyötä Europolin ja Eurojustin kanssa. Ja me kaikki tietysti olemme iloisia siitä, että kaksi maata on vielä liittynyt viranomaisen perustamiseen. Sehän liittyy tehostettuun yhteistyöhön, mutta millä tavalla erityisesti Olaf ja millä resursseilla ja millä tavoin Olaf voi olla mukana syyttäviranomaisen toiminnassa, kun kyse on vaikka ylikansallisista tutkimuksista, joissa saattaa olla mukana jäsenvaltioiden alueita, jotka eivät ole mukana kuitenkaan syyttäjän viranomaisen perustamisessa. Ja minä tässä noudatin vielä kahden minuutin puheaikaakin. Kiitos. Okay, now I would like to ask... Kiitos. Nyt antaisin komissiolle mahdollisuuden vastata keskeisimpiin kysymyksiin. Ja muuten toivon, että voitte vastata kirjallisessa muodossa. Eh- niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kysymyksistä. Vastaan niistä muutamaan. Ja Peter, jonka sitten täydentää näitä vastauksia. Tietenkin, jos on lisää kysymyksiä, niin komissio on valmis niihin vastaamaan. Palaisin tähän teidän suuren huolen aiheeseen, nimittäin Eppon resurssit, varat ja henkilöresurssit, ovatko ne riittävät? Komissio on tehnyt budjettiehdotuksensa – vuodelle 2019 ja siitä nyt neuvotellaan budjetin viranomaisten kesken, neuvoston ja parlamentin. Totta kai komission toive on se, että kun tässä on komission lippulaivahankkeesta kyse, niin komissio tekee kaikkensa, että EPPO voi toimia, että sillä on riittävät resurssit toimia hyvin tehokkaasti. Katsotaan sitten, mitä saadaan neuvotteluiden tuloksena. Ja kuten sanoin, komissio ottaa huomioon myös sen, että Malta ja Alankomaat, kaksi lisäjäsenvaltiota, liittyvät mukaan. Haluaisin myös sanoa, Petteri mainitsikin tämän, tämän väliaikaisen hallinnollisen johtajan. Tämä menettely on saatu nyt lähes päätökseen, joten melko pien tiedämme, kuka on väliaikainen hallintojohtaja. Tämä menettely on saatu lähes loppuun. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on edustaja Tarantin kommentti. Tai se olikin edustaja Cabras. Se liittyi jäsenvaltioissa – toimiviin avustaviin tai valtuutettuihin Euroopan syyttäjiin. Nämä ovat nämä säännöt ovat epossa ovat riippumattomia epon toimien alaisia. Ja kuten Peter esitti jo, me olemme jäsenvaltioiden kanssa keskustelemassa nyt siitä, minkälainen tämän valtuutetun Euroopan syyttäjän asema on. keskustellut ovat käynnissä kaikkien näiden kysymysten osalta, joita esitte. Edustaja Inichi puhui yhteistyöstä Europolin ja muiden virastojen kanssa. Tämä on tietenkin haaste tulevaisuudessa. EPPO, OLAF, Europol, Eurojust ja niin edelleen. Me olemme täysin tietoisia siitä, että meidän on tehtävä parhaamme, jotta voimme helpottaa näiden virastojen välistä yhteistyötä. Uusi pääjohtajamme Ville Itälä tapaa Europolin johtajan Paulin vielä syyskuun aikana. No näin voidaan huolehtia siitä, että hyvä yhteistyö jatkuu näiden eri tahojen välillä. Niin ja edustaja Klintz, olen kanssanne aivan samaa mieltä. On ikävä että kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu. Komissio pyrkii saamaan EPPOon lisää jäsenvaltioita mukaan. On tietenkin totta, että ei ole niin helppoa huolehtia tästä yhteistyöstä ja viivaistamisesta, mutta Olaf-asetuksen muutosehdotus on tehty juuri siksi, että voidaan mahdollistaa joustava yhteistyö. Mutta tietenkin on löydettävä myös tahtoa näiden toimien puolelta, mutta komissio ainakin tekee parhaansa, jotta Epposta tulee menestystekijä, jotta lopulta petosten vastainen taistelu toteutuu vielä vankemmin kautta Euroopan unionin. Tämä on tavoitteemme, teemme todella kaikkemme, jotta näin käy. Ja annan Petrille puheenvuoron. Kiitos Margareta. Minä en tietenkään ole Nova Sajan. En pysty olemaan yhtä viisas ja kaunis kuin hän on, mutta lyhyitä kommentteja, jotka haluaisin tehdä täydetäksi, mitä Margareta sanoi. Ensinnäkin nämä turvatoimet, joilla eh, varmistetaan eh, valtuutettujen syyttäjien eh, riippumattomuus tässä asetuksessa on määritelty näiden syyttäjien status, vaikka he ovatkin, toivotkin tavallaan kahdessa tehtävässä, he ovat riippumattomissa hyvin tärkeitä. Ja tekstissä on takuita tämän riippumattomuuden varmistamiseksi, eli tapaus voidaan vetää pois syyttäjältä, jos on mitään epäilyä siitä, että on jokin intressiristiriita – se voidaan ottaa käsiteltäväksi keskustasolle. Tarvittaessa voi myöskin olla myöskin turvatoimia, jotka ovat henkilöstöasetuksessa siinä, miten henkilölle maksetaan palkkaa joita on olemassa riittävät turvatoimet, jotka varmistavat sen, että henkilö pysyy riippumattomana silloin, kun hän käsittelee eurooppalaisia tapauksia, silloinkin kun hän toimii myöskin kansallisessa, kansallisessa tehtävissä. Tämä link-yhteys, joka, joka mainitsi herra Kavras, syyttäjän tahon ja toimivalemman tahon välillä ei tule vaikuttamaan tähän toimintaan, koska nämä henkilöt ovat todellakin hyvin olennaisia tässä järjestelmä, He ovat tämän järjestelmän selkärankan. Herra lopez miten varmistetaan, että tämä toimii tehokkaasti jäsenvaltioissa? On todellakin kysymys paljosta. Me siitä lähtien, kun tämä tullaan sitten käytännössä panemaan toimeen. On pantu toimeen yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa sen osalta, mitä on tehtävä. Seuraamme menettelyä Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla ja tulemme varmistamaan, että osoitetaan riittävästi aikaa ja resursseja tämän lainsäädännön toimeenpanoon ja että nimitetään oikeat henkilöt ensin ehdokkaiksi, eurooppalaisiksi syyttäjiksi ja sitten sen jälkeen näiksi valtuutetuiksi syyttäjiksi. Sitten jatkan ranskaksi, herrat Krova Krispäkille. Hän on iloinen siitä, että on tapahtunut edistystä, mutta hän haluaisi, että edistystä tapahtuu myöskin syyttäviranomaisen toimivaltuuksien laajentamisessa, mitä tulee terrorismin torjuntaan. Se on tietysti prioriteetti tietyille jäsenvaltioille, myöskin teidän valtiollenne. Komissio Viime vuonna Junckerin puheessa lupasi tiedonannon, jossa tähdetään vuoteen 2025. Ja tiedonanto tulee ensi viikolla ja siinä selvennetään, millaisia puutteita ja ongelmia on tämänhetkisessä järjestelmässä, kun ajatellaan terrorismin torjuntaa rajat ylittävällä tavalla. Siellä on erityiskohtia, jotka otamme esiin, ja niiden osalta syyttäjän viranomainen voisi edetä. Eli tiedonannossa on viitattu siihen, miksi syyttäjäviranomainen on hyvä ratkaisu, jotta voimme vahvistaa terrorismin torjuntaa. Kiitos. Euh, euh- Ai niin, ja sitten vielä yhteistyö niiden maiden kanssa, jotka eivät ole mukana syyttäjäviranomaisessa. On vielä kuusi jäsenvaltiota, ehkä pian viisi, jotka ovat jääneet syyttäjäviranomaisen ulkopuolelle – ja joiden kanssa on tehtävä yhteistyötä. Meillä on hienostunut yhteistyömekanismi erityisesti tässä asetuksessa, joka liittyy syyttäjäviranomaiseen. Olemme saaneet tukea Eurojustilta ja myöskin Olafilta. Näin mekanismit syyttäviranomaisen ulkopuolella otetaan myöskin käyttöön, jotta voidaan saada nämä jäsenvaltiot mukaan. Ja tietysti niiden täytyy sitten tässä yhteistyössä tunnustaa syyttäviranomainen oikeudellisena yksikkönä EU:ssa ja sen kanssa pitää tehdä yhteistyötä. Eli pitää hyväksyä esimerkiksi pidätysmääräykset tai yhteistyöpyynnöt tai tietopyynnöt muista jäsenvaltioista. Eli toivon mukaan löydämme oikeudelliset puitteet pikapuoliin näiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja meillä on jo pohja tälle tämänhetkisessä asetuksessa. Jotkut jäsenvaltiot haluaisivat mennä pidemmälle, täytyy katsoa miten se järjestetään, mutta meillä on jo hyvä pohja tämänhetkisessä asetuksessa. Selvä, kiitos oikein paljon. Ja nyt kysyisin, haluaako puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron, minuutin tai kahden mittaisen puheenvuoron. Um, äh, president. Kyllä, kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Ihan lyhyesti katsaus siihen, mitä neuvostossa tapahtuu tällä hetkellä. Ensinnäkin pääsyyttäjän paikka on nyt avoinna ja me valmistelemme työtä yhteiseksi tekstiksi, joka koskee pääsyyttäjän nimettämistä. Hänellä on seitsemän vuoden kausi, joka pitäisi saada kulumaan loppuun ennen kuin hän on eläkeikäinen. Viimeinen päivä siinä kuussa, jolloin hän täyttää 70 vuotta. Ja tästä tehdään sitten sitten oikeudellisesti sitova lopullisessa päätöksessä, jossa nimetään Euroopan pääsyyttäjä. Yhteinen päätöslauselma on välttämätön, koska se liittyy siihen, että komissio hyväksyy sen ilmoituksen. Ja tämä liittyy juuri siihen ikäkysymykseen, joka on ollut esillä. Tämä on siis välttämätöntä, jotta pääsyyttäjän riippumattomuudesta voidaan huolehtia myös. Ja toinen aihe, jota käsittelemme, on se, että valintalautakuntaa työstämme tällä hetkellä kesäajan aikana tai sitä ennen saimme komission ehdotuksen. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, tämä tulee Koreperin 12. syyskuuta ensi viikolla. Ja sitten kun neuvosto on hyväksynyt sen, niin valintalautakunta voidaan asettaa lokakuussa. Tässä kaikki neuvoston puolelta tällä hetkellä. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon. Haluaisin vakuuttaa, että tämän keskustelun seuranta jatkuu koordinaattoreiden kokouksessa tänään. Tässä pohditaan myös yhteistä kontelibevaliokuntien kirjettä, jota Kontin puheenjohtaja on esittänyt. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi tämä kokouksen osio. Ja nyt siirrytään seuraavaan kohtaan. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, 13. kesäkuuta 2018 komission hyväksynyt ehdotuksen, joka liittyy monenlaisiin turvallisuus- ja rajahankkeisiin. Se liittyy lainsäädäntöpakettiin, joka on tulevissa lainsäädäntöpuitteissa. Maanantaina meillä oli mahdollisuus kuulla sisäisen turvallisuuden rahaston edustajia. ja tänään keskustelemme turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ja yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston. Libevaliokunnan toiminnasta siis on kyse ja lisäksi käsitellään myös tulihallintaa laitteistoa. Tanja Vajonin mietintö, Miriam Dallin ja Serun Lennarsin mietinnöt, jotka koskevat siis turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamista yhdennetyn rajaturvallisuuden – viisumipolitiikan rahoitusvälinettä ja tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälinettä. Edustaja Castello Meskeris ja Michel Velot taksepääosastolta kertovat meille näistä uusista välineistä, joita komissio ehdottaa. Ja sitten meillä on mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiin. Edustaja Käsellu, annan teille mahdollisuuden tähän esittelyyn kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun lyhyesti, koska tiedän, että teillä on vähän aikaa, mutta olen valmis sitten vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne nyt tai sitten myöhemmin. Ensinnäkin olemme ottaneet opiksi arvioineista, joita on tehty – Ja se, mitä on opittu tämänhetkisistä ja aikaisemmista rahastoista, on, että me teemme ihan oikeita asioita, että resurssit kohdennetaan oikeisiin asioihin, mutta tiettyjä virheitä on tehty. Esimerkiksi joustavuutta on ollut liian vähän, koordinointia on ollut liian vähän välineiden kesken, pitää olla enemmän yksinkertaistamista. Ja meidän pitää toimia nopeammin ja selkeämmin, kun ajatellaan valvontaa tavalla, joka on ymmärrettävä jäsenvaltioille. Yksi esimerkki siitä, miten, mikä tärkein puute on, eli joustavuuden puute. Me myönsimme rahoitusta 2010-2012 lukemien perusteella. Eli kun maahanmuuttokriisi ja pakolaiskriisi käynnistyi, hyväksyttyi pari vuotta sitten, niin määrärahoja annettiin vähän väärälle jäsenvaltioille. Eli me käytimme vuoden 2010 2012 vuosien tilastotietoja, jotka eivät enää pitäneet paikkaansa. Eli tähän pitää puuttua. Ja kun jäsenvaltiot saavat määrärahoja, ne laittavat ne prioriteetteihin ensimmäisen vuoden aikana. Eli sitten kun on uusia painopistealueita, kun tilanteet muuttuvat, niin sitten näitä rahoitusasioita ei enää voi muuttaa. Sitten maahanmuuttomäärärahat. Eli tämä maahanmuuttovarasto, joka on tummanvihreä, se on 10,4 miljardia euroa, eli sitä on huomattavasti korotettu verrattuna tämänhetkiseen rahoitukseen, lähes kolme kertaa suurempi kuin tämänhetkinen. Sitäkin on mukautettu ja kasvatettu. Ja sitten rajanvalvontavälineessä on 8 miljardia, ja sitäkin on korotettu huomattavasti kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin aikaisemmin. Ja sitten on virastojen määrärahat, hajautetut virastot, maahanmuuttovirasto. Siellä on 8,6, 860 miljoonaa euroa ja rajavalvontavirastossa ja Frontextissa. Näistähän asioista puhutaan pian, kun komissio tekee uuden ehdotuksen 12 miljardista. Sitten tavoitteita. Ne ovat hyvin pitkälti samoja kuin ennen, eli tässä on kolme tavoitetta. Eli meillä pitää olla yhteinen harmonisuuteen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, vastaanotto, mahdollisuudet, koulutus, kaikki mitä tarvitaan, jotta meillä olisi yhteinen järjestelmä. Meidän pitää tukea laillista maahanmuuttoa, kaikkea, jotta voidaan vahvistaa laillisia maahanmuuttoväyliä. Ja tietysti meidän täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa ja lisätä palautuksia yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. No teemme konkreettisia asioita. Me myönnämme kertotuisia summia esimerkiksi kansainväliseen suojeluun. Ja sitten on pakkopalautuksia ja vapaaehtoisia palautuksia, valvontaa, oikeudellista neuvonantoa – perusoikeuksien tukemista. Täytyy varmistaa, että palautukset toteutetaan tavalla, jotka noudattavat ihmisoikeuslainsäädäntöä. Ja meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita myöskin käsittelemään turvapaikkahakemuksia. Ja sitten tämä nyt ei ole tavallinen viesti komissiolta, eli pitää olla enemmän johdonmukaisuutta, pitää koordinoida paremmin, vaan nyt on opittu, että täytyy varmistaa se, että kotouttaminen ja maahanmuutto otetaan mukaan kaikkiin välineisiin, joissa on enemmän resursseja kuin tässä. Eli täytyy valmistaa siitä, että maahanmuutto ja kotouttaminen on mukana myöskin sosiaali- ja rakennerahastoissa ja ulkoisissa välineissä. Näistä nyt keskustellaan kaikissa valiokunnissa ja maahanmuutto liittyy hyvin moniin kysymyksiin ja Varoja on koromerkitty näihin tarkoituksiin, koska tiedämme, että maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin ei ole varattu riittävästi varoja, jotta voidaan hoitaa kaikki tämänhetkiset tarpeet. Ja sitten toinen asia. Huolimatta siitä, että varoja on lisätty, kun ajatellaan turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiä, niin rahasto sisältää myöskin säädöksiä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki toimet, joita voidaan tehdä sisäisesti, voidaan toteuttaa myöskin ulkoisesti kolmansissa maissa. Eli jos kehitysvälineillä ei pystytä tekemään sitä, mikä on tarpeen kolmansissa maissa, niin AMF pystyy se myöskin tekemään, mutta ainoastaan sitten toissijaisena välineenä. Ja sitten sidosryhmät ovat kyselleet paljon seuraavasta asiasta, eli jos sosiaalirahastosta katsotaan kotouttaminen, mutta myöskin turvapaikkarahasto keskittyy tähän, niin miten sitten tämä jaetaan, niin miten tämä asia hoidetaan, koska me halua hämmentää viranomaisia jäsenvaltioissa. No me mietimme tätä paljon ja tämä erottelu liittyy toimiin. Eli turvapaikka politiikka ja maahanmuuttorahastolla voidaan hoitaa asioita varhaisessa vaiheessa. Tämä ei tarkoita tiettyjä kuukausimääriä, vaan kyse on toimista, jotka ovat tarpeellisia alkuvaiheessa. Eli ensimmäiset toimet, jotka ovat tarpeen, kun ajatellaan turvapaikanhakijoita ja henkilöitä, jotka ovat mukana perheen yhdistämisessä. Tämä liittyy yksilön Eli täytyy katsoa, minkä tyyppisiä toimia toteutetaan. Esimerkiksi kielikoulutus, kansalaistaitojen opetus, ne kustannetaan tästä rahastosta. Ja sitten kun taas ajatellaan pääsyä työmarkkinoille, niin sitä tuetaan sosiaalirahastosta. Mutta tiettyä päällekkäisyyttä pitää olla, koska joskus jäsenvaltio välttämättä ei käytä näitä varoja maahanmuuttoprioriteetteihin, koska siellä on muita kansallisia prioriteetteja. Ja silloin maahanmuuttorahastoa pitää hyödyntää, eli päällekkäisyyttä pitää olla. Jotkut ihmiset eivät välttämättä ole katettuja tietyissä jäsenvaltioissa, mutta me olemme tehneet ponnisteluita ja olemme luetelleet hyvin selkeästi ne asiat, joita haluamme tukea kotouttamisen alalla. Varmistamme myös, että virastoilla on suurempi rooli kaikissa vaiheissa ohjelmoinnissa ja täytäntöönpanossa ja kansallisten ohjelmien valvonnassa. Ja suurin innovaatio on se, että jotta voidaan varmistaa, että on riittävästi joustavuutta, niin olemme ehdottaneet, että ainoastaan 50 prosenttia määrärahoista annetaan jäsenvaltioille kauden alkuvaiheessa, 10 prosenttia 2021, 10 prosenttia vuonna 2024 ja silloin käytämme uusia tietoja ja uusia tilastoja. Ja 40 prosenttia myönnetään sitten kahden vuoden välein tällä jaksolla, jotta voimme tukea uusia painopistealueita, joita EU:ssa on, ja jotta te lainsäädäntöt voitte ehdottaa. Eli jos aletaan kunnianhimoisia ohjelmia ja sitten käynnistätte uuden vaikka vuonna 2025, niin sitten 40 prosenttia varoista käytetään siihen tarkoitukseen. Tämä on tärkeää, koska muuten emme pysty puuttumaan puutteisiin, joita on havaittu, eli joustavuuden puute. Me emme voi tehdä niin, että vuonna 2025 käytämme tilastotietoja, jotka ovat viiden, kuuden, seitsemän vuoden takaa. No niin, sitten tarvitsen ehkä vielä kaksi minuuttia. Eli integroitu rajanhallintajärjestelmä. Tämä liittyy henkilöiden tarkistuksiin, tulli, tarkastusvälineisiin. Ja tavoitteita on kaksi. Me haluamme tukea integroitua eurooppalaista rajahallinnointia ja tuomme yhteistä viisumipolitiikkaa. Ja me rahoitamme hyvin konkreettisia asioita, välineitä, veneitä, helikoptereita. Ja tärkeää on, ovat myöskin IT-järjestelmät ja niiden yhteen toimivuus. Ja sitten pitää uudistaa yhteistä viisumipolitiikkaa. Ja tietysti yhteistyö ja synergia on aivan keskeistä, kun ajatellaan rajavalvontavirastoa. Ja tässä vähän on kaksi osiota, virasto ja jäsenvaltiot. Tästä ei tule rahoitusta jäsenvaltiolle vaan rannikkovartiostolle. Eli yhteistyö rannikkovartioston kanssa on erittäin tärkeää ja siksi on varmistettu, että tämä virasto on merkittävässä roolissa, kun pannaan täytäntöön ja valvotaan varojen käyttöä. sen IT-järjestelmät. Olemme saaneet jo kysymyksiä siitä, kuka rahoittaa tätä. No, siellä on kansallisia osioita, ja keskitettyjä osioita ja keskitetyt yksiköt rahoitetaan tietysti eu lisan kautta. Ja kansalliset osiot rahoitetaan rahastostamme tärkeimpien osien osalta. Jos ajatellaan pienempiä järjestelmiä, niin ne rahoitetaan sitten sisäisen turvallisuuden rahastosta. Eli ihan lyhyesti tässä on sama lähestymistapa. Eli 50 prosenttia rahoituksesta annetaan noin 4, 4 miljardia jäsenvaltioille vuonna 2021 vuoden, vuosien 2018, 2019 ja 2020 tilastojen pohjalta – 10 prosenttia annetaan sitä vuonna 2025 käyttämällä uudempia tilastotietoja. Ja sitten 40 prosenttia myönnetään uusiin prioriteetteihin. Kahden vuoden välein laaditaan työohjelma komitologian menettelyssä – No niin, en nyt enää palaa tähän. Eli nämä parannukset uudessa rahastossa enemmän rahoitusta, enemmän joustavuutta, enemmän ehtoja, jotka ovat tervetulleita tässä valiokunnassa. Ja jos on vaikka Schengenin arvio, niin silloin varoja täytyy käyttää suositusten toteuttamiseen. Ja sitten lisävaroja myönnetään ja maksuja voidaan keskeyttää, jos ongelmia esiintyy tai on rikottu perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia. Toiminnallinen tuki on toiminut hyvin. Ja tämä on mukana myöskin tässä, esimerkiksi AMP-välineessä. Se on IBMssä mukana. ja tällä rahoitetaan vaikka it järjestelmien henkilöstöä. Nämä ovat tärkeitä, joten täytyy varmistaa, että IT-järjestelmät toimivat. Ja siinä rajana 30 prosenttia. Ja sitten tämä pitää yhdistää paremmin muihin välineisiin, kuten rakennerahastoihin. Ja meillä pitäisi olla yhteiset säännöt kaikkien näiden välineiden osalta. Eli ehdotamme myöskin suurempaa yhteisrahoitusosuutta toimissa, kun, jotka ovat EUlle erityisen tärkeitä. Eli näistä syistä on ehdotettu uutta välinettä ja selitin nämä jo. Eli näin voimme reagoida nopeammin uusiin tilanteisiin, jotta jäsenvaltiot voivat uudelleen jakaa varoja EU-prioriteetteihin ja näin voidaan joustavasti käyttää eri välineitä. Niin, yksinkertaistaminen on tärkeää. Eli miten voidaan lisätä yksinkertaistamista uudistavia kansainvälisiä, kansallisia ohjelmia. Ja sidosryhmille tämä hyvin hyvä uutinen. Ja sitten viranomaisten ei tarvitse tehdä mitään, kun aletaan käyttää näitä varoja. Tässä on kuva siitä, kuinka monet välineet. Juh. Niin, anteeksi. Pyytäisin teitä lopettelemaan tätä esitystä, kun odottelemme tänne komission jäsen Kingiä kymmentä eli kymmeneltä jotta meillä ei aikaa muihin tärkeisiin aiheisiin. Yes, finish. Okay. Now I would like... Ai, olette valmis. Selvä. Ja nyt Perola. kaksi minuuttia, pyydän. Thank you very much. I will be extremely brief. Kiitos, puhun ihan lyhyesti että me olemme ehdottaneet ihan uutta rahastoa, jotka integroidaan rajahallintojärjestelmään, jotta vaan vastata niihin tarpeisiin, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet jo pitkän aikaa, jotta voidaan saada rahoitusta tulivalvontalaitteiston rahoittamiseksi. Tällainen ohjelma, joka on erillään vähän rajavalvonnasta. Kyse on siitä, että jäsenvaltioiden tilanne on vähän erilainen maantieteellisen sijainnin takia, mutta myös ajatellen, minkälaisia resursseja, minkälaisia voimavaroja siellä on. Me haluamme siis huolehtia siitä, että tullitarkastukset toteutuvat hyvin sitä kautta, että tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline antaa tukea ja näin voidaan – estää se, että tavaroita pyritään kuljettamaan heikomman linkin kautta. Siksi meillä on tällainen rahasto, joka on toinen osa tätä integroitua rajahallintorahastoa. Ja sen kautta pyritään huolehtimaan siitä, että rajahallintotyö on todella integroitu. Voimme siirtyä seuraavaan kuvaan. Meillä on vain kaksi. Tämä on siis ihan nopeaa. Haluaisin, että tähän laitetaan kerralla kaikki tekijät jotta voin käydä ne läpi hyvin nopeasti. Yleinen tavoite tämän rahaston osalta 1,3 miljardia on varattu seitsemälle vuodelle ja halutaan tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, jotta voidaan suojella unionin taloudellisia etuja jäsenvaltioiden, myös huolehtia turvallisuudesta ja estää epäreiluja laiton kauppa ja samalla helpottaa harjoittaa aivan oikeutettua laillista yritystoimintaa. Erityisenä tavoitteena on se, että rahaston kautta rahoitetaan sitä, että hankitaan, ylläpidetään ja päivitetään relevantteja modernia tulitarkastuslaitteita. Kun tulitarkastuslaitteista puhutaan, puhutaan tällaisista tarkistuksista, toteamislaitteista laitteista, skannereista esimerkiksi, automaattisesta rekisterikilpien tunnistusjärjestelmistä ja liikkuvista laboratorioista. Ja tämä ei ole mitenkään päivettäistä, anteeksi päällekkäistä sen kanssa, mitä aikaisemmin kuulimme. Me emme rahoita ajoneuvoja tai IT-järjestelmiä tai mitään sellaisia tämä, tämä tulli ohjelman kautta. Erityispiirteenä on se, että jäsenvaltiot vain osallistuvat, ei ehdokasmaat eivätkä muut maat. Ja jotta voidaan jakaa varat kunnolla, lähdetään ensin arvioimaan jäsenvaltioiden tarpeita vähän sen mukaan, minkälaisista rajoista on kyse, ja komitologian kautta luodaan työohjelmia jotta voidaan jakaa tämä rahasto oikealla tapaa. Tarpeiden arvioiminen on hyvin tärkeä osa, koska sen pohjalta sitten jaetaan varoja yksittäisiin jäsenvaltioihin riippuen siitä, minkälaisesta rajasta on kyse. Ja me pyrimme arvioimaan eri rajat eri tavoin, koska eri rajat ovat keskenään erilaisia ja siksi tarvitaan erilaisia laitteita. Ja siksi teemme erilaisia arvioita – maa- ja merirajojen osalta ja lentoasimen esimerkiksi. Me tiedämme myös, että postit, postituskeskukset ovat tärkeitä sähköisen kaupan takia. Tässä voin selittää vähän tulivalvontalaitteiston osiota yhdennetyssä rajaohjelmassa ja sitten tämä koskee siis vain laitteet ja sitten – Erillään on kaikki toimet, joita tarvitaan esimerkiksi kun ajatellaan tarpeita, koulutusta ja hyvien käytänteiden vaihtamista. Ja päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Haluaisin vakuuttaa komissiota siitä, että sihteeristö jakaa tämän PowerPoint-esityksen, joka komissiolta saatiin tänään valiokunnan jäsenille. Toivotamme tervetulleeksi nyt komission jäsen Kingin. Annan lyhyesti esittelijöille puheenvuoron vielä. Edustaja Dalli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Käytän puheenvuoron myös Tanja Fajonin puolesta. Ajattelen komission esityksiä lähtien liikkeelle turvapaikka- ja pakolaisrahastosta. Asia, jonka osalta minä olen esittänyt käsittelijä. Meissä tämä on väline, joka tulee auttamaan meitä löytämään keinot tukea jäsenvaltioita ja sidosryhmiä työssään turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten yhteydessä. Ajattelen sitä, miten tässä on rahoitukselta etenemässä, se on myönteistä, koska tämä voi auttaa Euroopan unionin jäsenvaltiota täyttämään velvoitteensa. Joten on äärimmäisen tärkeää, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ei menetä alkuperäistä tavoitettaan, joka on solidaarisuus. Pitää tämän mielessä ajatellen aikapuutetta haluaisin sitä pari kysymystä komissiolle. Ensinnäkin solidaarisuus tavoitteena, kuten sanoin, on erittäin tärkeä, mutta haluaisin kuulla komissiolta, miksi tämä solidaarisuuden periaate ei enää ole tämän rahaston keskeinen tavoite. Voiko komissio puhua siitä, miten tällä esityksellä voidaan taata asianmukainen rahoituksen taso kaikille tavoitteille, jotka rahastolla on kaikissa jäsenvaltioissa? Ja onko niin, että pitäisi määrittää minimiprosenttiosuus jokaiselle tavoitteelle? Miten toiminta Euroopan unionin puolella? Voiko komissio sanoa, miksi rahoja EMFstä käytetään kolmansiin maihin silloin, kun on muitakin ulkoisen rahoituksen välineitä – ja mitkä ovat rajat tässä tapauksessa. Mitä tulee sitten näihin eh, eh, suoritusindikaattoreihin, etenemisindikaattoreihin ovat kaikki kvantitatiivisia. Voisiko komissio pohtia enemmän kvalitatiivista lähestymistapaa, ottaen esimerkiksi, esimerkiksi työttömyysluvut tai eh, kysymys, jotka liittyvät lapsipakolaisten koulussa käyntiin. Miten <clears throat> voidaan katsoa varojen käyttöä IMFn e puitteissa ja miten voidaan, voidaan pitää parlamentin ajantasalla tämän asian kehityksestä. Mutta totta kai on tärkeää, että harjoitamme lähestyä yhteistyötä kollegojen kanssa, varjostelijoiden kanssa tämän asian käsittelyä ja odotan mielenkiinnolla komission vastauksia näihin kysymyksiin. Sitten, jos puheenjohtaja sallii, otan esille kommentit, jotka kollega Fajon halusi esittää Eh, tästä yhdestä rajaturvallisuusrahastosta valitsi Rova Fajoni niin tänä voi olla paikalla, joten minä estän kysymykset komissiolle hänen puolestaan. Minä itse ja Rova Fajon uskomme, että eri budjettivälineet ovat erittäin tärkeitä EUlle ja sen kansalaisille, koska ne muuttavat politiikan konkreettisiksi toimiksi. Ja esittelijänä Rova Fajo haluaa katsoa hyvin tarkkaan komission ehdotusten varmistaakseen sen, että nämä eu toimet heijastelevat sitä, mitä kansalaiset odottavat poliitikoilta. Ajattelen sitä, että on olemassa erilaisia hyvinkin suuria rahastoja ulkoisiin toimiin. Kysymme komissiolta, miksi komissio haluaa rahoittaa myöskin kolmansissa maissa tapahtuvia toimia myös tämän rahoitusvälineen kautta, joka on osoitettu sisäiselle politiikalle. Tämä on horisontaalinen kysymys, joka on mainittu myöskin turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston yhteydessä. Ja itse asiasta vielä sitten Fajon haluan kysyä, mikä on liitteiden rooli ja miksi ne eivät sisälly itse asetukseen. Hän ihmetteli vain sitä, että tässä on hyvin poliittisia määräyksiä, jotka liittyvät indikaattoreihin, soveltamisalaan ja toimeenpanoon. Mitä tulee sitten tähän, näihin rahastoihin, jotka rahoitetaan myöskin raja- ja merivartiostoa, ilman jos nämä eivät heijastu täysin tästä äh, rahaston toiminnasta. No, tämä haluaisin tietää, mitä ovat tavoitteet. Eikö komissio voisi ottaa vähimmäisosuuden sille, miten paljon kunkin, tavo- kunkin tavoitteeseen käytetään siinä rahaston varoja, mitä varoja käytetään sitten etsimis- ja pelastusoperaatioihin – ja kun olemme kuulleet jo muutama sidosryhmää, on pari kysymystä, jotka ovat jääneet vaille huomiota toimenpanovaiheessa ja Rova Fajon aikoo puuttua näihin mietinnössä, nimittäin lisätään avoimuutta varojen käytöstä ja siinä, miten noudatetaan myöskin unionin perusoikeuksia tämän yhteydessä. Tässä oli paljon kysymyksiä, ehkä komissio voi kenties antaa jotakin ensimmäisiä reaktioita vaikka kirjallisen menettelyn kautta. Kiitos oikein paljon, edustaja Lennart. Yes, thank you, uh, thank you. Kiitoksia. Ihan lyhyesti kaksi asiaa, joissa olen mukana. Ensinnäkin AMIF Dallin mukaan minäkin olen iloinen siitä, että nyt rahaston rahoitusta kasvatetaan huomattavasti. Ja on hiukan outoa ehkä, että käydään jo nyt näin yksityiskohtaista keskustelua tästä rahastosta, vaikka mitään edistystä tällä hetkellä ei tapahdu maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä. Eli olisi hyvä, jos neuvostokin etenisi asiassa ja auttaisi meitä käynnistämään neuvottelut. Ja miksi komissio ei enää katso, että taakanjako olisi tavoitteena? Näinä päivinä se olisi erittäin tärkeää. Ja sitten tämä jakoavain. On hyvä, että maat, joissa on laitonta maahanmuuttoa, että niissä parannetaan palautusta. Palauttamispolitiikka on heikoin lenkki turvapaikkapolitiikassa tällä hetkellä EU:ssa ja meidän tulisi varmistaa, että siihen kiinnitetään riittävästi huomiota ja ehkä tätä osuutta pitäisi vielä kasvattaa. Ja sitä kolmasen maiden mukanaolo. Miksi komissio päätti ottaa mukaan kolmannet maat tähän sisäiseen välineeseen sen sijaan, että rahoitettaisiin näitä toimia ulkoisista rahoitusvälineistä? Ja sitten sosiaalirahasto ja AMIFin välinen suhde. Te haluatte tehdä tämän eron selväksi, mutta kuvassa puhuttiin vaikka kielikoulutuksesta. Sitä voidaan rahoittaa sosiaalirahastosta tai maahanmuuttorahastosta. Eli milloin sitten käytetään yhtä rahastoa, milloin toista. No sitten ehdot ja ohjelmien rakenteista puhutaan myöhemmin. Ja sitten tullivalvontavälineiden rahoitus. Se on tärkeää sisämarkkinoille ja turvallisuudelle. Rikolliset kyllä löytävät heikomman lenkin tullivalvonnassa. Eli tämä on merkittävä ehdotus. Meidän pitää katsoa, miten nämä kriteerit on määritelty ja ovatko ne objektiivisia. Ja tiettyjä parannuksia voidaan tehdä. Ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino Yhtäältä pitää tukea jäsenvaltiota ja varmistaa, että meillä on harmonisoitu tulivalvontajärjestelmä EU:ssa, mutta jäsenvaltioiden itsensä pitää olla riittävästi mukana, kun analysoidaan ja tehdään päätöksiä sen suhteen, mitä välineitä käytetään milläkin rajan ylityspaikalla. Kuinka paljon ihmisiä kulkee rajan ylityspisteiden kautta. Meidän täytyy varmistaa, että, että että välineitä käytetään oikeasuhtaisesti ja että siinä on riittävästi joustavuutta, jotta päästään tärkeisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos. Edustaja lopez meillä on aikarajat, kun meillä on komission jäsen King täällä, mutta emme mitenkään voi puhua maahanmuutosta ja turvapaikkakysymyksistä ja vähätellä tämän koko asian merkitystä. Tämä on keskeisin kysymys tällä parlamenttikaudella kaikilla tavoin. Oikeudellisesti, juridisesti, mutta kaikkein tärkeintä poliitt- poliittisesti. Joten tämä esitys on ihan hyödyllinen, teknistä tietoa ihan hyvä muoto tässä, mutta – puuttuvana linkkinä varsinainen elefantti täällä huoneessa. Keskeisin kysymys tällä sarallahan on lisää solidaarisuus. Vaikka sanotaankin, että turvapaikka- mutta maahanmuuttorahaston on tarkoitus lisätä solidaarisuutta. Tätä ei linkitetä solidaarisuuteen ollenkaan. Lissabonin sopimuksen artiklan kahdeksan mukaan kysele toiveajattelusta, mistään toiveesta enää, vaan solidaarisuus on mandaatti, joka annetaan juridinen mandaatti. Tässä nähdään joustoa niin, että voidaan vastata jäsenvaltioiden pyyntöihin, hätäpyyntöihin. Jäsenvaltiot, jotka yhtäkkiä ovatkin ykkösvastaanottopaikkoja tai satamia tai mikä tahansa kriisi tulee eteen. Ja aina on olemassa jonkinlainen episodi, jonka odotetaan seuraavan edellisiä. Nyt Espanja. Sinne puretaan nyt näitä aluksia. Mutta missä on nyt solidarisuus? Missä on ajatus siitä, että Euroopan tasolla vastataan? Ei niin, että ajatellaan yhden jäsenvaltion tarpeet, joka on hätätilanteessa, vaan tämä on aina linkittynyt johonkin aikaisemman maan ongelmiin. Ensin Italia, solidarisuuden puute. Ja se oli vaikuttava tekijä siihen, miten surkeassa tilanteessa Espanja nyt on. Ei mikäänlaista solidaarisuutta, mutta sitten jotain muodollisia viittauksia solidarisuuteen on kaikissa alustuksissa e, ensimmäisessä kalvossa tai oli miten oli. Toinen sekä johon halusin viitata ihan lyhyesti on tuo viittaus, joka oli siellä kalvolla myös. viitataan siihen, että edistetään sanomukaista laillista maahanmuuttoa, että autetaan laillisessa maahanmuutossa. Mi- missä tässä nyt on jotain näkyvämpää. Siitä ei ole kysy, puhutaan viisumeista, rajatarkastuksista, IT-järjestelmistä, siitä miten estetään siirtolaisten tuleminen, että vahvistetaan myös sitä, että ei kiinnosta enää tulla tänne ja vapaaehtoinen palauttaminen ja pakkopalautukset. Jos lähtee henkensä uhalla laittomasti tulemaan tänne, niin tuskin vapaaehtoinen palaaminen on mahdollista. Ei se ole mikään vaihtoehto tässä. Kyse on aina pakkopalautuksista – ja se on tässä nyt kysymys turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa, pakkopalautukset, mutta tässä ei ole minkäänlaista linkkiä mihinkään mahdollisuuden ikkunaan, että olisi jonkinlainen laillinen keino päästä laillista reittiä Euroopan unioniin. Joten edelleen laajennetaan nyt kuilua sen välillä, miten ponnistelemme – siinä, että jo joudutaan palauttamaan laittomasti alueelle tulleita, mutta unohdetaan koko mahdollisuus avata tiet laillisille reiteille. Euroopan unionin kiitos. No niin, kiitos. Hyvät kollegat, kun meillä ei ole aikaa, meidän on lähdettävä keskustelemaan komission ja sen Kingin kanssa. Siksi joudumme suunnittelemaan toisen keskustelun tästä aiheesta Libe valiokuntaan lähiviikkojen aikana. Pahoittelut tästä. Haluaisin pyytää, että komissio vastaa 10 sekunnin ajan. Pyydän. Muuten sitten kirjallisesti. Niin solidaarisuudesta. Nämä kommentit solidaarisuudesta ovat tervetulleita. Siitähän puhutaan kaikkialla monilla sivuilla viisi kertaa on viitattu solidaarisuuteen selkeästi ja solidaarisuus ei enää ole tavoitteena, se on totta. Sitä ei erikseen ole mainittu tavoitteena. Ja sitten uudelleen sijoittaminen on solidaarisuutta, toiminnat kolmansissa maissa ovat solidaarisuutta, ihmisten vastaanottaminen on solidaarisuutta. Kaikki nämä toimet ovat solidaarisuutta ja meidän täytyy tukea jäsenvaltiota, mutta myöskin sidosryhmiä. Mutta vastaamme tähän sitten tietysti kirjallisesti. Ja nämä olivat hyviä kysymyksiä, kun ajatellaan näistä indikaattoreista, sidosryhmistä, prosenttilukumista. Eli kiitoksia ja odottelemme sitten seuraavaa kokousta ja seuraavaa keskustelua. Kiitos, kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, olen hyvin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Kingin tähän keskusteluun live-valiokunnan jäsenten kanssa komission jäsen King esittelee ja keskustelee kanssamme prioriteeteista turvallisuusunionissa osana rakenteellista vuoropuhelua. Keskustelu käydään seuraavalla tapaa. Ensin kuulemme lyhyen alustuksen komission jäsen Kingiltä ja sitten kuulemme kysymyksiä koordinaattoreilta ja muilta jäseniltä. Sir Julian King, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Mukava nähdä teitä jälleen. Vuosi sitten sitten kutsuitte minut kertomaan työstä, jota olimme tehneet niin, että sanakaan tehokas ja toimiva turvallisuusunioni, kun olin ollut ensimmäisen vuoden komission jäsenenä. Toivon, että ajatusten vaihto sinun oli hyödyllistä. Totta kai sen jälkeen on tapahtunut paljon. Uskoakseni olemme saaneet aikaan huomattavaa edistystä, mutta olemme myöskin nähneet uutta äh, uhkaa, jota on noussut äh, turvallisuuskysymyksissä. Ja tänään haluaisin puhua teille mistä tahansa asiasta, jotka haluatte ottaa esille, mutta erityisesti haluaisin puhua näistä haasteista, joita meillä nyt on, jossa pyrimme saamaan aikaan turva, erinomaisia esityksiä ja panemaan tehokkaasti toimeen sen, mistä jo on sovittu, koska kaikki tunnustamme sen, että olemme ratkaisevan tärkeässä vaiheessa, jossa komissio, parlamentti ja neuvosto, jäsenvaltiot, niiden täytyy saada aikaan tuloksia siinä, mistä kollektiivisesti on sovittu ja että tämä tapahtuu ennen tämän vaalikauden päättymistä, tämän toimikauden päättymistä. Paljon on vielä jäljellä tehtävää tulevina kuukausina. Tunnustan myös, että kenties on vielä aukkoja ja esteitä poliittisessa työssä, joihin täytyisi tarttua. Tämä nousivat esille juuri siinä, mitä maksaa torjunta. Nyt ottaakseni yhden askeleen taaksepäin tällä hetkellä on hyvä muistaa, miten olemme organisoineet työn tällä alueella, jotta voimme kohdata uhkat, joita terrorismi aiheuttaa, olemme ottaneet kahdenlaisen, kaksitahoisen lähestymistavan. Ensinnäkin eväämme niiltä, jotka haluavat äh, vahingoittaa meitä sulkemalta heisen tilannetta he tarvitsevat ja luomalla e, sietokykyä, mitä tulee hyökkäyksiin ja siihen, miten me reagoimme tällaisiin hyökkäyksiin, kun niitä tapahtuu. Me pyrimme sulkemaan sitä tilaa, jotta terrorissa muut vahingontekijät haluavat, voivat käyttää vähintäänkseen heidän mahdollisuuksilla rahoja, aseita ja työvoimaa. Ja pyrimme sulkemaan tämän jo rajalla, jotta ei voida käyttää vääriä identiteettejä, että ei voida, voidaan katsoa, miten meidän tietojärjestelmämme tässä toimivat ja kun tiedot ovat tärkein väline tässä työssä, joten pyrimme hyödyntämään mahdollisimman hyvin olemassa olevat tietojärjestelmät, joita meillä on olemassa, ja pyrimme myöskin poistamaan tietoaukkoja ja katsomme, mitä tarvitaan uusille tietojärjestelmille, kuten ETIAS, ECRIS, eh, ja vahvistamalla eh, näiden toimintaa. Terrorismi, se, että terroristit eivät saa varoja käyttöön, joita tarvitsevat toimet tätä varten käyttäen rahanpesudirektiivit ja puuttuneet rahanpesuun myöskin rikoslainsäädännön puitteissa. Olemme ottaneet nyt ne toimijoilla pyritään lisäämään valvontaa, joka koskee tuliaseita, niiden tuontia ja vientiä, pyrkiäksemme vähentämään mahdollisuuksia saada sellaista materiaalia voidaan luoda kotitekoisia räjähteitä, joista olemme nähneet sen, miten vaarallisia niiden vaikutukset voivat olla. Myöskin se, miten se työvoima, jos sanotaan, jota eh, tarvitaan tähän toimialalle pyrkineet puuttumaan radikaalistumisen sen, sen estämiseen yhteisöissämme. Sitten se, että luomme tätä sietokykyä. Me pyrimme suojelemaan paremmin julkista tilaa. Tässä tarvitaan toimijoita kaikilla tasoilla. Pyrimme tähän antamaan rahoitusta. Olemme valmistelleet toimia, jotka lisäävät rautatiematkustajien turvallisuutta. Olemme lisänneet toimia, joilla pyritään puuttumaan uhkiin, jotka jotka liittyvät komia- kemiallisiin, eh, biologisiin ja radio, uni, eh, ydin, ydin eh, uh, välineisiin, joista olemme nähneet esimerkkejä Isossa-Britanniassa aiemmin tänä vuonna. Me olemme pyrkin myöskin vastanneet puheenjohtaja Junckerin viimevuotiseen puheeseen, jossa hän puhui siitä, että meidän täytyy puuttua kyberuhkiin. Olemme edenneet menemään siinä, että on luotu Euroopan kyberturvallisuusvirasto ja olemme ehdottaneet toimenpiteitä myöskin eh, valheellisten väärien tietojen levitämisestä, mikä liittyy esimerkiksi nimenomaan vaalien turvaamiseen ja vaalien, vaaleihin liittyvien prosessien turvaamiseen. Mitä ovat, mitä ovat nyt avainkysymykset, jotka ovat tällä hetkellä esillä? Mitä ovat lainsäädäntöesitykset, jotka, joita meidän yhdessä tulee edelleen käsitellä? Ensinnäkin meillä on ehdotuksia, joilla pyritään tekemään tietojärjestelmistä parempia. Esittelijät herra Lenas ja meillä Mela ovat esittäneet tästä esityksestä. Olemme katsoneet yli tuhatta tarkistusta, jotka jäsenet ovat tehneet. Tiedän, että esittelijät tällä hetkellä kovasti työtä valmistellakseen kompromissiesityksiä. Minä ja minun joukkueeni ovat valmiita tukemaan teitä tämän työn etenemisessä. Olemme valmiita ottamaan millä tavalla tahansa, jota pidätte hyödyllisenä, oli valmiita ja odottamme mielenkiinnolla sitä, että päästäisiin pian kolmikantaneuvotteluihin. Olemme tekemässä uusia ehdotuksia, jotta poliisi ja, ja lainvaltaviranomaiset voivat käyttää elektronista todistusaineistoa. Ehdotuksiin liittyvät voimakkaat puiteedellytykset, jotka varmistavat sen, että kunnioitetaan perusoikeuksia Ehdotukset tulevat olemaan parannus verrattuna nykytilanteeseen, jossa vapaaehtoisia yhteyksiä jossa vapaisia yhteistyökanavia, joista usein puuttuu avoimuutta, elutettavuutta, ja me pyrimme antamaan tukeamme lainsääntäjien tahoille ja ennen kaikkea tietysti esittelijälle, Rova Sippelille, ja toivon, että nämä esitykset voidaan hyväksyä ennen kuin vaalikausi päättyy. Pyrimme myöskin vahvistamaan olemassa olevia sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan äh, markkinoida ja myydä äh, räjähteitä. olemme pyrkineet, mutta äh, mielenkiinnolla, miten Herma Mikins ja tekee tässä esityksiä, jotta päästään sopimukseen asiasta vielä vaalikauden päättymistä. Sitten neljäs asia, jotta tulee sitten varojen siirtoon terroristien toiminnassa. Tämän vaikeuttaminen on hyvin tärkeää, koska lain valvontaviranomaisella antaa parempi pääsy rahat, rahoitusta koskeviin tietoihin, mukaan luettuna myöskin äh, pankkitilit. Tätä kautta me voimme äh, myöskin jatkaa keskustelua tästä asiasta. Täällä parlamentissa on mielenkiinnolla yhteistyötä herra Redolfin kanssa, joka on esittelijä hyvin tässä tärkeässä esityksessä, joka koskee nimenomaan tätä rahoituskysymystä. Pyrimme myöskin vahvistamaan laivanvalvontaviranomaisten äh, mahdollisuuksia torjua petoksta, joka ei koske käteistä. Esittelijänä on tässä edustaja Kaufman. Pyrimme toimivat läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta lopullinen versio vahvistaa toimia tällaisen rikoksen vastaan. Kuudenneksi pyrimme parantamaan EUn henkilöstö, henkilötodistusten turvallisuuspiirteitä. Meidän täytyy taistella sitä vastaan, että käytetään väärennettyjä asiakirjoja, joita on manipuloitu ja joita terroristit ja rikolliset käyttävät. On myöskin eri esityksiä, jotka liittyvät kyber turvallisuuteen ja kyberuhkiin, ja nämä ovat vasta asioita, jotka liittyvät tähänkin valiokuntaan ja kiinnostavat varmasti tämän valiokunnan jäseniä. Ja komissio tällä hetkellä valmistelee esitystä, joka liittyy siitä, miten voidaan puuttua laittomaan terroristiseen sisältöön internetissä. Olemme olleet aktiivisia siinä, miten terroristit ovat käyttäneet internettiä ennen kaikkea EU-internetfoorumissa, ja olemme pyrkineet saamaan tämän vapaaehtoisen yhteistyön kautta aikaan hyviä sopimuksia on kuitenkin vielä paljon jäljellä, koska tällaista sisältöä on aivan liikaa edelleen. Aiemmin tänä vuonna maaliskuussa hyväksymme suosituksen siitä, miten puututaan tällaiseen laittomaan sisältöön. Järjestimme julkisen kuulemisen, jonka kautta saimme hyvin tärkeää palautetta siitä, miten tällainen lainsäädäntö voitaisiin hyväksyä Euroopan tasolla, jota Euroopan neuvosto on pyytänyt. Myöskin parlamentti itse on tehnyt esityksen online-alustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista. Odotan mielenkiinnolla, mitä tästä julkisesta kuulemisesta seuraa. Toivon, että tästä tulee näkyvää myöskin tulevissa lainsäädäntöesityksissä. Lopuksi lyhyesti haluaisin puuttua kysymys, joka liittyy toimenpanoon, josta on puhuttu aiemminkin on tarvetta seurata tehokkaasti sitä, mitä me yhdessä olemme sopineet tekevämme. Henkilö, matkustaja, er, matkustajaluetelot PNR, määräaika sille, miten direktiivi säätään kansalliseen päättyi toukokuussa ja heinäkuussa ryhdymme toimiin rikos rikkomusmenettelyissä niiden maiden osalta, jotka ovat täysin panneet toimeen tätä direktiiviä. Nyt meillä on 17 jäsenvaltioita, jotka ovat ilmoittaneet täyden siirtämisen kansalliseen lainsäädäntöön. Kaksi muuta on ilmoittanut osittaista siirrosta kansalliseen lainsäädäntöön ja odotamme, että muut ilmoittavat asiasta lähitulevaisuudessa. Meidän täytyy nyt ryhtyä samanlaisiin toimiin, saada samanlaista edistystä aikaa myöskin siinä, mitä pannaan toimi direktiivi, joka koskee eh, turvallisuusjärjestelmiä ja verkostoja ja myöskin tietosuoja politiikan direktiiviä on käynnistänyt myöskin rikkomusmenettelyn jäsenvaltiota vastaan heinäkuussa. Nämä ovat hyvin tärkeitä direktiivejä, niin kuin kaikki tiedettävät. Nämä direktiivit ovat ensimmäinen e- osa EUn lainsäädäntöä, joka koskee kyberturvallisuutta. Se parantaa kansallisella tasolla toimintamahdollisuuksia, lisää EUn tason yhteistyötä ja helpottaa sen valmistamista, että syntyy riskinhallintaa ja se lisää myöskin tietoja velvoitteita digitaalisten palveluiden tarjoajille ja kautta Euroopan unionin. Mitä tulee sitten tähän tietosuojapolitiikkadirektiiviin, se on tärkein osa lainsäädäntöä, joka määrittää säännöt sille, miten voidaan määrit, käsitellä henkilökohtaisia tietoja ja myöskin pidätyksiin ja vastaamiseen, jotka liittyvät rikoksiin. Tämä mahdollistaa sitä viranomaisella tehdä työnsä tehokkaasti, kuitenkin säilyttäen mahdollisimman korkean tason perusoikeuksien osalta. Kaikkien direktiivin nopea toimenpano on tärkeää, koska ne ovat olennaisia yhteisen turvallisuutemme kannalta. Ja tarvitaan myöskin kaksi muuta toimenpidettä, joissa on määräaika tulossa, mitä direktiivi, joka koskee eh, terrorismin tukemista, joka määräaika on 8. syyskuuta, ja tuliasta direktiivi, jossa määräaika on 14. syyskuuta. Me jatkamme yhteistyötä kanssa, jotta nämä toimenpiteet tullaan panemaan tehokkaasti ja täysin toimeen. Tällä on merkitystä, koska eu tason toimi on se, jolla voidaan kohdata turvallisuusuhkat. on asioista keskustelemme silloin, kun tulin ensimmäisen kerran tapaamaan teitä komission sen ehdokkaana. Kysymys oli kuulemisesta. Silloin, silloin terrorismi järjestetty rikollisuus ei kunnioita kansallisarjoja. Niiden li- toimintamalli perustuu siihen, että jäsenvaltioiden välillä ei ole koordinointia. Ja tätä me olemme yhdessä pyrkineet torjumaan. Tässä vaiheessa minä en palaa vuoden kuluttua kertomaan edistyksestä, olemme saaneet nykytilanteetta ajatellen, mutta seuraavien seitsemän kuukauden aikana olen sitoutunut asiaan ja olen varma siitä, että voimme säilyttää sen sysäyksen, jonka olemme saaneet liikkeelle viime kuukausina, jotta saamme liikkeelle toimia kaikissa tavoitteissa, jotka olemme itsemme tarvitaan varmistaaksemme turvallisemman unionin kaikille kansalaisille. Kiitos oikein paljon. Nyt kysymykset koordinaattoreilta. Maksimissaan kahden minuutin puheenvuorot. Edustaja Metsola. Um, Kiitoksia komission jäsen, että olette jälleen täällä ja kertomassa uudista tiedoista. En tarvitse kahta minuuttia. Ja haluaisin, että kertoisitte hiukan lisää komission suunnitelmista puuttua tietojen väärinkäyttöihin sosiaalisessa mediassa ennen Eurooppa-vaaleja. Erityisesti tässä viittaan siihen, että kesällä näin julkilausuman, jossa puhuttiin demokraattisista prosesseista, joita tulee suojella. Tämä ei ole mikään tulevaisuuteen liittyvä asia, vaan asia, johon pitää puuttua välittömästi. Tämä liittyy kysymyksiin, joita myöskin äänestäjämme miettivät tällä hetkellä. Kiitos Roberta. Edustaja Sippel. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Keskittyisin yhteen alaan, joka ei ole mikään helppo asia. Minusta poliisityö muuttuu jatkuvasti ja muuttuu sen mukaan, miten rikolliset ja terroristit myös muuttavat toimintaansa. Ja siinä mielessä on ihan normaalia, että ensimmäisen niin kutsutun islamistisen iskun jälkeen keskityttiin terrorististen toimien vastustamiseen, mutta sen jälkeen on nähty myös muutoksia – terroristien toiminnassa, siinä miten he tekevät työtään, miten he pyrkivät saamaan uusia tukijoita, mitä tapahtuu palautetulle, miten ihmiset radikalisoituvat, kuka radikalisoituu. Paljon muutoksia on tapahtunut ja yksi niin olisi seuraava. Ei pidä jättää huomiota sitä, että tarvitaan lisätoimia joillain aloilla, mutta olisin kysynyt, olemmeko myös valmiita olemaan joustavia, kun reagoimme tällaisiin muutoksiin. Erityisesti viittaisin siihen asiaan, että viime vuosina islamistinen terrorismi on iskenyt harvemmin, mutta väkivaltaisia iskuja on ollut separatismiin ja äärioikeiston ja äärivasemmiston toimiin liittyen. Ja haluaisin kysyä teiltä myös mitä mieltä olette siitä? Tämän tyyppiset erilaiset iskut, joilla on erilainen tausta, vaativatko ne myös erilaisia reaktion mahdollisuuksia meille ja miten voimme käyttää sitä, mitä meillä on jo nyt ja mitä on tulevaisuudessa luvassa. Sitten somesta ja sosiaalisen median vastuusta. Minulla on vähän huolenaiheita, kun on huomioitava, että puhutaan globaaleista toimijoista, jotka esittävät ja poistavat jotain globaalisti, vaikka meillä ei ole mitään globaaleja vastauksia näihin ongelmiin. Me jotenkin yksityistämme nyt päätöksen siitä, mitä sisältöä digitaaliseen maailmaan jaetaan, mitä ei. Voisimmeko todella saada tähän vastauksen? Haluaisin muistuttaa kaikkia myös siitä, että näemme, että joskus – se, mitä poistetaan meidän kantoimme pohjalta, ei ole oikein poistettua. Ja kyseli ainoastaan aina algoritmeista. Poistoja tekevät sadat ja tuhannet ihmiset hyvin surkeissa oloissa usein. Ja tämäkin herättää meillä kyllä kysymyksen siitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Miten näitä yrityksiä voidaan säädellä – mutta ehkä myös, että tämä ei ole erityisesti komission jäsenelle tänään esitettävä kysymys, vaan yleisempi kysymys meille kaikille. Miten voimme vähentää sitä, minkälainen valtava vaikutus näillä suurilla tekijöillä on? Miten voidaan näin paremmin huolehtia siitä, että kyse ei ole yksityisistä päätöksistä, kun pohditaan sitä, mitä viestejä välitetään, vaan että viranomaiset pääsevät valvomaan näitä kysymyksiä ja tekemään päätöksiä. Kiitos. Kiitos. Vihreistä edustaja Teri Cabras. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Komission jäsen kolme kysymystä. Voisitko lyhyesti kertoa, mitä on tulevassa asetuksessa, kun ajatellaan terroristisisältöjen levittämisen estäminen netissä – ja toiseksi, millä tavalla komissio varmistaa, että asetuksessa kohdennustetaan toiminnat sisältöihin, jotka ovat laittomia, eivätkä sisältöihin, joista jotkut ihmiset eivät pidä. Eli miten sovelletaan tätä lakia ja miten sensuroidaan. Ja kolmanneksi, voitteko kertoa, miten asetuksessa varmistetaan, että laittoman sisällön lataajat asetetaan syytteeseen, miten heidät saadaan oikeuden eteen, jos todisteet rikoksesta on poistettu tämän asetuksen takia. Anna Gomez. Anna Gomez. Kiitos komission jäsen. Kiitos tästä yhteenvedosta kaikesta työstä, mitä olette tehnyt sen jälkeen, kun tämä teidän salkkunne luotiin. Se on hyvin tärkeää. Minun olisi kysymys. Kyn, nyt keskustelemme terrorismin vastaisen mietinnöstä ja haluaisin kysyä, mitä mieltä olette eri ehdotuksista, joita mietintöluonnokseen on laitettu, kun puhutaan uusien toimielinten tai viraston luomisesta? mitä mieltä olette? Onko tässä vaarana, että syntyy päällekkäisyyttä nyky keskusten kanssa esimerkiksi radikalisoitumisen vastaisen taistelun virasto suhteessa perusoikeusvirastoon. Mitenköhän tämä suhde näyttäytyy teidän silmissänne? Ja sitten vielä terrorismin rahoituksesta. Tiedän, että LV-uudistusten osalta ei ole päästy vielä eteenpäin, joten itse asiassa mahdollistetaan järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terroristeille 50 miljoonaa vuodessa. Komission jäsen Moskovitsi on tämän laskenut. Toivon, että turvallisuuden kannalta puututtaisiin tähän kysymykseen. Jos ajatellaan, että yhä enemmän saadaan todisteita siitä, että mafia on mukana ihmiskaupassa. Tämä linkittyy tietenkin terroristiryhmiin ja rahoitus on siellä hyvin keskeinen kysymys. Lähtevätkö jäsenvaltiot selvittämään tätä ja sitten kryptovaluutoista? Mitä mieltä olette siitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat nyt näiden kryptovaliittojen keskuksia ikään kuin. Ja haluavat näyttäytyä sellaisena. Tekeekö komissio tässä jotain valvoakseen tätä? Ja tietenkin lennokit ja muut tällaiset pienet autonomiset asejärjestelmät ja lennokit. Voidaan sanoa, että nämä jo ikään kuin valvovat meitä tai jahtaavat meitä, nämä lennokit, mutta onko komissiolla jotain valmiuksia, kun lähdetään korkeammalle tasolle, johon liittyy tekoälykin ja se, miten voidaan käyttää suoraan aseita niiden yhteydessä. Ja lopulta haluaisin kysyä ihan suoraan, voisitteko kertoa, mihin jäsenvaltioihin rikkomusmenettelyt kohdistuvat siitä, että ei täytäntöönpanna näitä direktiivejä, jotka juuri mainitsitte. Kiitos. Kiitos, edustaja Depre. Äh, merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle Kingille siitä, että hän tulee aina tänne, kun hänet tänne kutsutaan. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on komission jäsen, joka nimenomaan vastaa turvallisuuskysymyksistä. Ja tämä osoittaa, että tämä on hyödyllistä ja tämä on myöskin suosituksemme, eli näin pitäisi jatkaa tulevaisuudessakin. Ja toivottavasti kansallisen vapauksen valiokunta on samalla kannalla. Te puhuitte monista aloitteista, joita on käynnistetty, eli pari huomiota. Ensinnäkin yhteentoimivuus. Me olemme nyt ponnistelleet, jotta saisimme aikaan konsensuksen, koska tämä on yksi kulmakiviä, kun ajatellaan informaatiojärjestelmää, joka on käytössä. Eli meidän täytyy ponnistella entistä enemmän, jotta se saadaan päätökseen. Ja sitten turvallisuustekijät henkilökorteissa. Meidän pitää noudattaa perusoikeuksia ja meillä on nyt erinäisiä raportteja ja voimme keskittyä sitten itse asiaan ja uskon, että tältä pohjalta voimme edetä aika nopeasti. Sitten kolme kysymystä. Kun ajatellaan terroristisisältöjä verkossa, niin miksi komissio ei halunnut tehdä yhteistyötä tässä asiassa? Olen vuosia sanonut, että tähän tarvitaan laki, komissio sanoi, että ei, Meillä on alusta, siellä puhutaan, mutta tuloksia ei tullut. Eli nyt, siis vaikka ongelmia oli, niitähän on paljon sekä teknisesti että oikeudellisesti, mutta kysyisin, miksi nyt sitten muutitte mieltänne? No sitten on toinen asia, josta puhutaan paljon turvallisuuteen liittyen, eli salaus. Olen lukenut, että komissiossa – on keskusteltu ja puhuttu siitäkin, että Europolissa keskitytään tähän, eli mikä on tämän asian tilanne, siis salauksen tilanne. Ja sitten tekninen kysymys, siihen ei tarvitse vastata nyt. Eli säännökset, jotka liittyvät IP-osoitteisiin. Tämä on tärkeä kysymys, koska tällä hetkellä turvallisuuspalveluilta menee paljon aikaa siihen, kun löydetään IP-osoitteita osoitteen takaa henkilöitä. Meidän pitäisi toimia nopeammin ja meidän pitää noudattaa kansallisten oikeuksia. Ja lopuksi vielä muutama vuosi sitten, kun kävimme keskustelua siitä, että otetaan sen käyttöön uusi järjestelmä. Jotkut vastustivat sitä, mutta omassa maassani sen jälkeen, kun matkustajatiedot otettiin käyttöön, niin Olemme saaneet juuri sisäministeriöstä lukuja. Eli 13 henkilöä on pidätetty tämän PNR-järjestelmän pohjalta. Eli Niin, eli tässä se mitä halusin sanoa. Ja on hyvä pitää kiinni huumorintajustaan aina joka tilanteessa. Kiitos ja seuraava puhuja. Kiitos siitä, että olette täällä herra komission jäsen ja haluaisin tarttua lyhyesti yhteen asiaan. niistä Rova Sipel on esille, että puhutaan paljon radikaalista islamista, islamistisesta terrorista. Toisaalta, mitä voimme havaita kaikilla Euroopassa, on yhä lisääntyvä äärioikeiston väkivalta, vihapuhe, hyökkäykset pakolaisia kohtaan, pakolaisleirejä kohtaan. Olemme no, nähneet, mitä Saksassa tapahtui viime viikkoina. Joten kysyisin teiltä, miten näette mahdollisen uhkan, että on äärioikeiston terrorismia Euroopassa sitten yhteen sopivuus, yhteen toimivuus. Minä SDn varjostelen tässä asiassa ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, enkä nyt aio nyt muuttaa tämä miksikään kokoukseksi, mutta e- ehkä pari lausetta. Minusta on olemassa perustavanlaatuisia eroja siinä, mitä yhteen toimivuus merkitsee meidän kantamme katsottuna siinä, miten me näemme sen. Sen pitäisi olla sitä, että sallitaan tietokantojen keskustella keskenään eikä luoda uusia tietokantoja. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys, siitä olemme puhuneet, puhunut kollegani, puhumme siitä kollegani kanssa ensi viikollakin Strasbourgissa, koska meidän kannaltamme katsottuna emme tarvitse mitään yhteistä identiteettitallentamista. Eh, Meillä on eurooppalainen eh, etsintä, eh, kulutus ja muita tekijöitä, joten ei tarvita tällaista yhteistä identiteettien ja Tämä on kysymys, joka on hyvin perustavalaatunut meidän parissa kokouksissamme. Haluaisin kuulla, miten te nämä erot, mitä tulee tähän yhteiseen identiteettien tallentamiseen. Kiitos, edustaja Ginici. Grazie, presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Ja kiitoksia, että olette hoitaneet näitä turvallisuuskysymyksiä me tuemme näitä asioita ja olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat sanoivat ennen minua. Erityisesti se, mitä Anna Gomes sanoi terrorismin rahoituksesta ja siitä, miten se on kytköksissä mafian ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. No, näihin asioihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota eikä ole ryhdytty kunnollisiin toimiin, jotta voitaisiin torjua näitä seikkoja. Eli haluaisin kuulla tästä vähän lisää. Sitten radikalisoituminen, ennaltaehkäisy. Eli haluaisin kuulla tästäkin kantanne. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä sosiaaliseen ja valistukselliseen toimintaan, jotta voidaan torjua yhteiskunnasta syrjäytymistä, joka koskee usein nuoria. Ja sitten pari täsmällisempää kysymystä, kun ajatellaan lainsäädäntöehdotusta, jossa puhutaan terroristisisältöjen poistamisesta internetistä. Yhteistyötä on ollut vapaaehtoispohjalta vuodesta 2016 alan tärkeimpien toimijoiden kanssa ja te sanoitte, että tuloksia on saatu, mutta paljon on vielä tehtävänä. Eli Katsotteko, että tämänhetkinen ehdotus voisi auttaa meitä pääsemään tavoitteeseen? Ja millaisia takeita meillä on, jotta voitaisiin noudattaa kaikkia oikeuksia ja tasapainottaa ja turvallisuuskysymyksien kanssa? Ja sitten vielä yksi kysymys. Sipelhän sanoi, että se, mikä poistetaan internetistä, ei oikeastaan ole kuitenkaan koskaan täydellisesti poistettu. Eli jos jostain alustalta poistetaan sisältöä, niin se saattaa sitten ilmantua johonkin muualle. Ja mikä tässä ehdotuksessa on tämän internetyksikön rooli Europolissa Sehän on tehnyt erittäin hyödyllistä työtä, kun ajatellaan juuri näitä laittomia sisältöjä verkossa. Kiitos. Mr. Lenners. Yes, thank you. Uh, Edustaja Lenners, kiitos. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, kiitos komission sen King, että olette täällä. On hyvä, että komissio on sitoutunut näihin ehdotuksiin. On hyvin tärkeää, että tämä yhteinen identiteetti, henkilöllisyysrekisteri on käytössä. En tiedä, ovatko näkemyseromme niin perustavanlaatuisia kuin näyttäisi täältä. Ainakin te mielelläni yhteistyötä kollegoiden kanssa lähikuukausien aikana. Kiitos myös siitä, että palveluyksikkömme ovat olleet valmiita auttamaan meitä ymmärtämään syvällisemmin myös tekniset faktat, jotka liittyvät kaikkiin näihin tekijöihin. Varmasti tästä on apua. PNR-matkustajatietojärjestelmästä puhuitte rikkomusmenettelyistä. PNR-direktiivissä EUn sisäiset lennot eivät olleet velvoittavana mukana, mutta epävirallisesti neuvoston kanssa ikään kuin sovittiin, että ne otetaan mukaan. Joten oletan, että ei tässä voida rikkomusmenettelyihin lähteä, mutta tietenkin on tilanne, jossa jotkut jäsenvaltiot eivät halua ottaa EU-sisäisiä lentoja mukaan. Mitäkään tämä tarkoittaa yleisesti PNR-järjestelmän rakenteen osalta kokonaisuutena siis, jos maa tai kaksi ottaisi mukana ainoastaan EUn ulkopuoliset lennot, eivätkä lähde EUn sisäisistä lennoista, joista on ikään kuin sovittu neuvoston kanssa. Ja sitten kolmanneksi, ehkä viimeisenä seikkana, Europolilla mielestäni on varmasti hyvin tärkeä turvallisuusunionissa oleva tehtävä. Ja olin yllättynyt, että EUn budjettiesitys vuodelle 2019 komissiossa leikkaa 21 miljoonalla eurolla Europolin budjettia ja parikymmentä virkaakin sieltä verrattuna siihen, mitä sieltä hallintoneuvoston ajatellut, että olisi tarpeen. Ja tämä on kyllä huolestuttava, kun ajatellaan Europolin roolia näissä turvallisuuspuitteissa. Eli toivoisin, että voisitte vastata tähän kysymykseen. Kiitos paljon. Kiitos Jerun. Ja Pesagiar on viimeinen kysyjä. Kiitoksia. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat jo todenneet olevansa huolissaan tärkeästä ehdotuksesta, jolla voidaan nopeasti poistaa terroristisisältöjä netistä. Tähän tarvitaan oikeudelliset puitteet ja kapasiteettia määritä, sank- määritä sanktioita näistä rikkomuksista. Kaikissa jäsenvaltioissa pitää kehittää lainsäädäntöä ja joissain valtioissa ei ole riittävästi puututtu näihin kysymyksiin, jotka liittyvät nimenomaan terroristisisältöjen poistamiseen netistä. Ja tämähän liittyy tietysti aina vielä yhteistyön puutteeseen palveluntarjoajien välillä. Eli haluaisin kuulla siitä, mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen ja jotta ehdotuksista voitaisiin tehdä konkreettisia toimia. Selvä. Kiitos oikein paljon kaikista kysymyksistä ja nyt mielelläni pyydän komission sen Kingia vastaamaan. Kiitos. En ole ihan varma, pystynkö käytettävässä olevan ajan aikana vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Jos en vastaa suoraan nyt, niin vastaamme kirjallisesti myöhemmin. Pari aihetta tuntui tulevan esiin useamman kerran useamman jäsenen suulla, joten pyydän vastaamaan, pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin ensin. Siihen, miten vastataan muuttuviin uhkakuviin – Useat teistä kysyivät tästä ja toivoisin, että me yhdessä onnistumme tässä haasteessa. Muutokset islamisti ääriliikkeen uhassa on nähty, kuten edustaja Sippel sanoi. Nyt on nähty tällaisia yksinäisiä toimijoita, yksittäisiä kansalaisia, jotka ovat radikalisoituneet, jotka ovat vähän kadonneet näkyvistä ja sitten pyrkineet yksin tappamaan kansalaisia Euroopan unionissa. Ja meidän on pohdittava, miten vastataan tällaisiin iskuihin. Nyt on pyritty siis radikalisoitumiseen puuttumaan ja painottamaan juuri tätä netissä tapahtuvaa radikalisoitumista, jota tapahtuu – netissä sisällön osalta. Tämä edustaja Depre on siksi, että on nähty, miten tehokkaasti nettisisältö pääsee radikalisoimaan nuoria ihmisiä. Siksi haluamme katsoa uudestaan sitä, olemmeko todella käyttäneet kaikkia mahdollisia keinoja, että voimme puuttua tähän radikalisoitumisen osaan. Mutta kuten monet sanoivat, edustaja Niedemöller mukaan lukien, jos ajatellaan tätä muuttuvaa haastetta, niin pitää samalla muistaa muut. En usko, että radikalisoitumistyössä on keskitty ainoastaan islamisti ääriilmiöihin. Suurilta osin on, mutta olen itse ollut keskusteluissa ja kokouksissa mukana, joissa on pohdittu myös sitä, miten tehokkaasti voidaan estää muunlainen radikalisoituminen, on kyse sitten mistä ääriliikkeestä tahansa. Olen hyvin tietoinen siitä, että toisenkinlainen ääriliike voi johtaa siihen, että ihmisiä kuolee kuuteen kansanedustajakoksi meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa – uskon, että ne suositukset, joita ovat tulleet vuosien aikaisen asiantuntijatyön kautta keskusteluista teidän kanssa radikalisoitumisen vastaisesta työstä. Osittain on kyse myös tilintarkastustuomioistuimen työstä. Katsotte ilmeisesti myöhemmin tänään vielä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta. Tämä on kaikki tervetullutta. Me katsomme, miten voimme muuttaa työtapojamme komissiossa radikalisoitumisen vastumisessa. mieleni keskustelen tästä tulevaisuudessakin. Näin pyritään katsomaan sitä, miten islamismin haaste muuttuu ja muut radiko- radikalisoitumisen tavat. Terrorinen sisältö, nettisisältö. Mainitsin itsekin sen aikaisemmin. Me teemme ehdotuksia – asetusehdotuksen, mutta vain pelkään, että joudutte vielä odottelemaan yksityiskohtia. Voimme puhua tästä ensi viikolla, kun asia julkaistaan. Sitten voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin tästä ehdotuksesta. Mielelläni palaan tänne keskustelemaan siitä. Ja toivon, että kun näette ehdotukset, pidätte koko tämän kontekstin mielessä – ja katsotte sitä myös sitä taustaa vasten, että ajatellaan, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä haasteita on tunnistettu näiden alustojen kanssa ja mihin on puutettava. Me lähdimme liikkeelle syyskuussa ja yksityiskohtaisemmat viime vuonna. Ja sitten maaliskuussa vähän yksityiskohtaisimpia ehdotuksia, mutta kaikkia aukkoja ei saatu vielä tukettua mukaan lukien alustojen kanssa, joten meillä ei vieläkään ole tehokasta lähtökohtaa, jolla voitaisiin puuttua tähän sisältön jakamiseen. Joten lainvalvontaviranomaisethan tällä viitattiin toimijoihin jäsenvaltioissa. Riittävän monilla jäsenvaltioilla ei ole ole tällaisia yksiköitä, että kun lainvalvontaviranomaiset löytävät tällaista laitonta terrorismisisältöä, niin silloin pitää olla tietyt toimet ja tietty perusta, miten toimitaan siinä yhteydessä. Lisäksi selkeät ja avoimet säännöt automaattisten keinojen käyttämiseksi. Niitä käytetään eri keinoin, mutta me tarvitsemme vähän lisää selvyyttä siihen. Ja tämä tietenkin vastaa huolenaiheisiin perusoikeuksien suojaamisesta. Tarvitsemme tietyn yhteistyömallin näiden alustojen kesken ja yhteistyötä viranomaisten kanssa molempiin suuntiin alustat, jotka jakaisivat tietoa viranomaisten kanssa. Siis nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka aiheuttavat meille vielä lisätyötä ja mielelläni keskustelun yksityiskohtaisemmin kanssa ne myöhemmin. Ja sitten terrorismin vastaisen valikunnan työ. Pidän sitä hyvänä. Monet teistä ovat siellä tekemässä tärkeää työtä. Mielelläni tulen sinnekin valiokuntaan keskustelemaan ehdotusten yksityiskohdista. Ja sitten edustajan Komesin kysymys mahdollisesta päällekkäisyydestä. Toivon, että päällekkäisyyttä ei synny, mutta esimerkiksi radikalisoitumistyön järjestäminen kyllä parantamisen varaa varmasti on. Kyse on siitä, että opitaan asioista ja järjestäydytään sen mukaan. Ja sitten ei kysymys, joka liittyy siihen, että tehdään ehdotuksia, jotka, joita vielä odotetaan. Kiitos kaikille, jotka sanoivat, että on tärkeää edistyä henkilökorttien ja muiden kysy- avoinna olevien kysymysten osalta. Haluaisin kuitenkin, että täytäntöönpano muistetaan myös. Me raportoimme jatkuvasti teille rikkomusmenettelyistä, joihin lähdetään nimettyjä jäsenvaltioita vastaan. Jos jotain kysymyksiä syntyy tässä yhteydessä, niin Pyrin, pyydän, että kysytte minulta, niin me vastaamme kyllä. Europolista. Edustaja Lena, se ei kannata huolehtia. Kyllä me olemme sitoutuneita. Budjettikeskustelua käydään ja keskustelua käydään varmasti uudestaan. Fakta on se, että budjetti tuntuu aina kasvavan. Ja se varmasti heijastelee sitä, miten ratkaiseva Europolin rooli tässä rakennelmassa on. Ja sitten yhteentoimivuuskysymys. Muitakin kysymyksiä esitin. Voimme palata kirjallisesti niihin. Mielelläni jatkan läheistä yhteistyötä, joka meillä, jota meillä on ollut jo melko pitkän aikaa. Olen edustaja Depren kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on keskeinen osa tätä rakennelmaa, jota yhdessä nyt rakennamme, jotta voimme huolehtia siitä, että saamme parhaan mahdollisen tuloksen niistä järjestelmistä, joita meillä on täysin kunnioittain perusoikeuksia. Mielelläni keskustelen yksityiskohdista vielä yhteisen henkilöllisyysrekisterin osalta myös, joka mielestäni on ratkaiseva osa ehdotuksiamme. Kuten olen aikaisemmin sanonut, mutta toistan sen vielä. Sinne ei kerätä uutta tietoa, sinne ei tallenneta uutta tietoa – näin ei luoda eri sääntöjä myöskään tiedon saamiselle, vaan kyse on tehokkaasta hausta. Mielelläni jatkan tätä keskustelua kanssanne ja keskustelua mistä tahansa avoinna olevasta kysymyksestä. Meillä on yhteisenä tavoitteena se, että nämä asiat saadaan tämän mandatin aikana vielä sovittua. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen King. Voitte luottaa varmasti live-valiokuntaan. Me mielellämme keskustelemme näistä kaikista aiheista kanssanne. Kiitos oikein paljon hyvin kattavista vastauksista. Kiitos. Okay, dear colleague. No niin, hyvät kollegat. Nyt Siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Tässä käsittelemme mietintön luonnosta, jonka aiheena on perusoikeuksien tila Euroopan unionissa vuonna 2017. Edustaja Teri Cabras on esittelijämme tänä vuonna tämän vuosittainen mietintö, joka on tärkeä meidän valiokuntamme työssä ja se kattaa monia aloja – tässä puhutaan aikaansaannoksista ja haasteista perusoikeuksien osalta kaikkialla Euroopan unionin alueella. Edustaja Teri Cabras, teillä on puheenvuoro. Oh goodness, you. First, I have to... Kiitoksia. Täytyy pyytää anteeksi. Olen ollut täällä aamu yhdeksästä lähtien, mutta nyt minun täytyy heti lähteä koska minun on ehdittävä koneeseen. Olen pahoillani siitä puheenjohtajalle ja kollegoille. Eli ihan lyhyesti kerron, mitä on tähän mennessä tehty. Kaksi päivää sitten esittelin ensimmäisen luonnoksen, josta puhuttiin ensimmäisessä varjoesittelyiden kokouksessa – Olen ollut yhteydessä myöskin komissioon näiden asioiden tiimoilta. Ja nyt tarvitaan sitten tarkistuksia. Eli en voi puhua mistään lopullisesta vielä, koska meillä on vasta tämä ensimmäinen luonnos ja odottelemme tarkistuksia. Teksti on aika lyhyt, siitä olemme samaa mieltä, ja siinä on keskitytty tiettyihin aiheisiin. Voi kirjoittaa sata sivua ja puhua kaikesta, mutta sitten ei tuli ihan selväksi, mikä oli varsinainen aihe. Ja jotkut näistä tärkeistä aiheista ovat oikeusvaltioperiaate, maahanmuutto, naisten oikeudet, median vapaus, ilmaisun vapaus, rasismi, muukalaisviha ja erityyppinen syrjintä. Tekstin lopussa on ensimmäistä kertaa viitattu siihen, kuinka tärkeitä ovat perusoikeusviraston toimet. Mutta kaikki on vielä kesken. Tässä ikään kuin esikypsentämisvaiheessa. Eli nyt täytyy vielä lisätä pippureja ja suolaa ja kaikkea muuta – tulevina päivinä. Ja toivottavasti varjo voivat sitten lisätä uusia ajatuksia, mutta ikävä kyllä minun täytyy nyt lähteä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt aloitamme varjoesittelijöillä heidän puheenvuorollaan. Haluaisin itse vain todeta, että pidän kovasti osasta, joka koskee oikeusvaltiota tässä teidän mietintöluonnoksessanne. Frank Engel ei ole paikalla, kukaan ei ole koromassa häntä. Sylvie Guillaume seuraavaksi. Merci, on fait tous des efforts avec... Kiitoksia. No nämä nimet ovat aina vähän hankalia. Teri lähti, mutta varjoiteiden kokouksessa ehdimme käymään läpi jo tiettyjä asioita, eli toistan ne nyt täällä mahdollisimman pikaisesti. Kun ajatellaan muotoa, niin keskittymme vuoden 2017 tapahtumiin, mutta tietyt aiheet tässä mietinnössä ovat klassisia – ja toistuvia asioita. Ja muodosta vielä puheenjohtaja muistutti juuri oikeusvaltiotilanteesta ja olisi ehkä hyvä laittaa tai korostaa tätä osiota tekstissä ja ihan alkuosassa. Ja tässä osiossa voitaisiin ehkä puhua vielä viharikoksista ja mukalaisvihasta. Ja sitten syrjintää pitäisi käsitellä laajemmin. Ja syrjimisosiossa pitäisi ottaa huomioon väestön osat, jotka joutuvat syrjinnän kohteeksi, esimerkiksi vammaiset. Ja saa sitten nähdä, miten tässä käy. esittelijä haluaa saada aikaan tasapainoisen mietinnön, mutta meidän täytyy kuitenkin käsitellä näitä arkaluontoisia asioita kunnolla. Ja sitten vielä pari asiaa, joissa minä ja ryhmäni teemme tarkistuksia. Naisten oikeudet. Meidän tulisi lisätä osio, joka liittyy seksuaaliseen väkivallan ja ahdistelun torjuntaan – Samalla tavalla meidän tulisi viitata Istanbulin yleissopimukseen. Ja sitten oikeusvaltioperiaate. Ja kohta, jossa puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin sitä pitäisi vähän vahvistaa. Ja niin ikään muukalaisviha ja viharikokset. Tässä kohtaa tulisi korostaa tiettyjä syrjinnän muotoja, joihin ei ole suhtauduttu riittävän vakavasti, esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Tässä asiassa ei ole päästy eteenpäin. Ja tässä on mainittu tilastotietoja, jotka liittyvät etniseen syrjintään. Eli omassa maassani tämä aiheuttaa hiukan ongelmia – Eli tätä kohtaa pitää selventää vielä. Maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset. Ehkä pitäisi vähän uudelleen muotoilla tiettyjä kohtia, erityisesti kun puhutaan solidaarisuudesta, laillisesta maahanmuutosta ja alainikäisistä. Ja toimivuus, josta juuri puhuttiin, niin se on hyvin varhaisessa vaiheessa vähän liian varhaisessa vaiheessa tässä tekstissä. Ja sitten lopuksi vielä meidän pitäisi lisätä mukaan valeuutiset ja poliittinen manipulointi. Ja tämä on kuitenkin erittäin hyvin laadittu ja varsin tarpeellinen mietintö. Kiitos. Käsittääkseni edustaja Stevens on edustaja Jurekin tilalla. Teidän puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. En varsinaisesti puhu Jurekin paikalla, vaan puhun ihan itse. Oman kantani esittäisin siis tähän mietintöön, jos se sopii. Aivan ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kuten hän oikein sanoo, artikla 21 määrää sen, että kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun tai taustaan, on kiellettävä. Pahoittelen kuitenkin, että ei oteta huomioon vammaisuuteen perustuvaa syrjintää, koska se on siellä artiklassa kyllä – mainittu myös. Miksi meidät siis unohdetaan? YK on vammaisyleissopimuksessa myös kielletään tällainen syrjintä ja se sitoo jäsenvaltioita. Ja naiset ja tytöt, joilla on tietty vamma, kärsivät kahdenlaisesta syrjinnästä, joka kohdistuu ensinnäkin sukupuoleen ja sitten vammaan, kuten – sanoin, tarvitaan puitteet, jotta naisia ja tyttöjä, joilla on tietty vamma, ei syrjetä. Meidän on suojeltava myös seksuaaliselta väkivallalta. Meidän on osallistettava nämä naiset ja tytöt yhteiskuntamme. Joten hyvä esittelijä, hyvät varjoesittelijät, haluaisin vedota sen puolesta, että kaikkilainen syrjintä otetaan huomioon tässä mietinnössä, myös vammaiset ryhmänä. Vammaisia ei saa unohtaa tässä yhteydessä, koska liian usein meidät unohdetaan ja tämä nähdään tässä mietinnössä jälleen kerran ottaen huomioon, että Euroopassa on vammaistrategiakin. Toivon, että saamme uuden mahdollisuuden seuraavassa luonnoksessa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Versia. Oui, merci, ma madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin vähän myöhässä, mutta olin niinku kuulemistilaisuudessa, joka liittyy Libyan tilaisuuteen. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää alkuviikossa pidetystä kokouksesta. Valtaosa meistä on samoilla kannoilla – näissä asioissa. Arvostan sitä, että hän halusi yhdistää tiettyjä asioita ja keskittyä tiettyihin asioihin. Aina näin sanotaan mietinnön aluksi ja sitten huomataan, että ajan mukaan kaikki haluavat viedä asiaa vähän omaan suuntaansa. Engel viime vuonna teki paljon työtä tässä asiassa ja sitten saimme hyvän mietinnön, ja olen samaa mieltä siitä, että demokratiakysymykset tulisi asettaa eturintamaan, koska sehän on mietinnön ydin. Ja mietinnössä on puhuttu myöskin perusoikeusviraston roolista. Tätä ei riittävästi korostettu. Tässä mietinnössä on paljon tietoja ja mielestäni kahta asiaa ei ole riittävästi korostettu. Eli perusoikeuksien rooli terrorismin torjunnassa ja tietosuojakysymykset ovat myöskin hyvin laajoja, koska monissa asioissa olemme huolissamme tietosuojakysymyksistä. Tämä koskee myöskin laittoman maahanmuuton ja terrorismin jatkuvaa yhdistämistä, vaikka kaikki asiantuntijat ovat monen kertaan todenneet, että jos Eurooppaan on tullut terroristeja tällä tavalla, niin valtaosa kuitenkaan ei ole terroristeja ja meidän pitäisi pikemmin keskittyä niihin, jotka ovat jo Euroopassa, koska hehän useimmiten näihin tekoihin syyllistyvät. Maahanmuuton osalta pitää tiukentaa sanamuotoja, kun otetaan huomioon Välimeren tilanne. Viime päivinä olemme kuulleet siitä, että vaikka näitä ylityksiä tapahtuu huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, niin kuolemien määrä lisääntyy ja lop- vuoden loppuun mennessä on varmaan enemmän kuolleita kuin koskaan aikaisemmin. Eli vaikka Välimeren ylitykset ovat vähentyneet kymmenesosan, niin tietyt ihmiset ja pakolaiset ja turvapaikan hakijat ovat joutuneet hyvin varaisen tilanteeseen ja näissä kysymyksissä meidän pitää tehdä enemmän. Gion puhui näistä etnisistä tilastoista joista käydään kovasti keskustelua Ranskassa. Eli meidän pitää löytää sanamuotoja, jotka sopivat kaikille, koska ymmärrän kyllä nämä huolenaiheet. Ja meidän pitää vielä käsitellä syrjintää, rasismia ja viharikoksia. En tiedä, miksi nämä asiat sekoitetaan. Meillä pitäisi olla yksi osio, joka liittyy syrjintään ja toinen, joka liittyy rasismiin, muukalaisvihaan ja viharikoksiin. Koska syrjintä ei aina liity ihan tähän – ja tämä saattaa aiheuttaa hiukan hämmennystä. Eli yksi asia pitää vielä muistaa, että tämä moninkertainen syrjintä, joka usein kohdistuu naisiin, on kyse sitten maahanmuuttajanaisista tai vammaisista naisista, niin tätäkin pitäisi vielä hiukan keittää pidemmälle. No siinä taisi olla kaikki, mitä halusin tästä sanoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Cinici. Grazie. <clears throat> Grazie. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 2017. Tämä oli hankala vuosi, kun ajatellaan perusoikeuksia. Eli meidän täytyy juuri nyt puuttua tähän tilanteeseen. Ja kuten edelliset kollegat totesivat, meidän pitää vahvistaa tiettyjä osioita mietinnöistä. Esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo. Viime vuonna tilanteet näissä asioissa olivat hyvin surullisia. Ja toinen asia liittyy alaikäisten suojeluun. Tästä on puhuttu sovittu maahanmuutto-osiossa mietinnössä, mutta mielestäni tätä asiaa pitäisi käsitellä laajemmin. Ja itse laadin tarkistuksia tähän liittyen. Ja sitten on, täytyy ottaa esimerkiksi miettiä rikosoikeudelliset kysymykset alaikäisten osalta alaikäisten suojeluverkossa ja radikalisoinnin ennalta ehkäiseminen. Ja sitten pitäisi olla myöskin osio, joka liittyy vuosikertomukseen, eli aion laatia näistä asioista muutamia tarkistuksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Lopes Aguiar. No. Kiitos, puheenjohtaja. Perusoikeudet ovat olennaisin periaate ja koko Euroopan unionin perusarvo. Joten teemme oikein, kun arvioimme vuosittain perusoikeuksien tilaa Euroopan unionissa. Ei ole siis ihme, että jokainen asia, jonka jokainen jäsen on ottanut esille, riippumatta nyt poliittisista näkemyseroistaan ja ryhmien poliittisista eroista, ovat sellaisia kommentteja, jotka laajalti, josta laajalti ollaan yhtä mieltä. Totta kai kaikki asiat, jotka tähän myös on esille, ovat sellaisia, jotka ovat olennaisia, kun puhutaan tasa-arvosta silloin, kun eriarvoisuus lisääntyy. Ja tämä Me Too-liike, se naisten liike on ollut hyvästä syystä nousemassa esille voimakkaammin, koska kaikki nämä vuodet, jolloin on luotu oikeudellisin välinein tasa-arvoa ja pyritty torjumaan syrjintää, on kuitenkin asioita, jotka pitää edelleenkin hoitaa, jotka liittyvät naisten tasa-arvoon. Ajatellen ennen kaikkea miksi Istanbulin yleissopimusta ja lisääntymisoikeuksia ja sitä, että yhä enemmän hyökätään naisten oikeuksia vastaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Uh, uh, ja sitten haluaisin palata olennaisimpaan kysymyksiin, joka liittyy siihen, että pyritään, pyritään puuttumaan mihin tahansa syrjinnän muotoon tässä ympäristössä, jossa eriarvoisuus sisääntyy. Ja lähtien liikkeelle siitä, että oikeusvaltio on se, jonka pitää olla ensisijaista ja sitä on jälleen kerran korostettu. Oikeusvaltio on myös hyökkäyksen kohteena Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja on äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan maahanmuutosta tai turvapaikanhakijoista, ennen kaikkea haavoittavassa asemassa olevista ihmisistä, kun on kysymys kaikkia lapsista, äh, naisista, alaikäisistä ja vähemmistöistä, joihin kohdistuu netissä äh, vihapuhetta ja syrjintää ja tietysti kaikki tämä eriarvoisuus, joka koskee LGBTI-ihmisiä, myöskin vammaisia siis. Siis tällä kertaa ei siis ole ihme, ennennäkemällä tavalla kenties, riippumatta siitä, mitä eroja minulla sosialistina on suhteessa EKR, EKR edustaviin parlamentin jäseniin, voin sanoa, että olen paljolti yhtä mieltä siitä, mitä kollega Helga Stevens sanoi, vammainen. Toisin sanoen olennaista on, että kaikki syrjinnän muodot ja niiden torjunta. Tämä on siis tärkeää, Eh, the, steps of Ja tämä on jatkumo, kun on kysymys siitä, että pidetään yllä syrjinnän torjuntaa. Ja tässä on hyvin keskeinen rooli tällä kertomuksella, joka koskee perusoikeuksien tilaa. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Nyt kysyisin, haluaako komission edustaja Nolan käyttää puheenvuoron. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Komissio haluaisi myös kiitellä edustaja Teri Cabrasia tästä mietintöön luonnoksesta. Aloja on tietenkin niin monia, joita voidaan käsitellä perusoikeuksien alalla, mutta hänen valitsemansa kuusi alaa on hyvin valittuja mielestämme. Ainoa kommenttimme oli se, että uskoisimme, että osittain tämä saattaa näyttää aika synkältä tämä mietintö, kun siinä ei mainita niitä monia hyviä asioita, joita on tehty, kun on pyritty ratkomaan joita niitä ongelmia, joita näillä saroilla on. Aivan erityisesti esimerkkinä ottaisin naisten oikeudet, jotka olivat keskiössä komission työssä viime vuonna – Meillä oli toimintavuosi, meillä oli konferensseja, joista saatiin johtopäätökset. Lapset maahanmuutossa mainitsisin myös aika paljon on tapahtunut neuvoston johtopäätökset ja niin edelleen. Ja esimerkiksi ilmianto, väärinkäytösten ilmiantajien ehdotus myös tehtiin, joten Haluaisimme painottaa sitä, mitä hyvää työtä on tehty. Tässä nyt on lähinnä vain luetteloitu ongelmat ja se antaa ehkä melko ikävän kuvan siitä, että me emme oikein tee mitään, vaikka itse asiassa teemme melko paljon. Kiitos. Eh, thank you for, eh. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Haluaisin muistuttaa, että Tarkistusten jättämisen määräaika on lokakuun toinen päivä 2018 vuonna kello 12. Nyt pyydän, että laitatte tarkistuksia. Ja nyt siirrymme kohtaan numero 10. Hyvät kollegat, meidän seuraava kohtamme on paketti, joka koskee sähköistä todistusaineistoa. Tässä on kaksi välinettä, sekä asetus että direktiivi, kun ajatellaan rajat ylittävää sähköisen todistusaineiston keräämistä. Välineet eroavaisivat järjestelmän, joka juuri astui voimaan toukokuussa 2017 direktiivi 2014-41 eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että direktiivi, joka kattaa vastavuoroisen tutkintatoimien tunnustamisen, hyväksyttiin kaikkien poliittisten ryhmien hyväksynnän kautta. Nuno Melo oli esittelijä. Tämä nykyehdotus luo tuo esiin innovaatioita sähköisen todistusaineiston käyttöön, mukaan lukien ekstratoriaalinen nain käyttö ja vastavuoroinen tunnustaminen. Kyse ei enää ole antavasta ja täytäntöönpanovasta viranomaisesta, vaan siitä, miten määritellään suhde tämän määräyksen antavan viranomaisen ja palvelun tarjoajan ja sen edustajan välillä. Meidän on arvioittava kaikkia näitä pohtia ja esittelijän kanta on tietysti keskeinen, mutta nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Komissiolle, niin kyllä. Komissiosta meillä on kaksi henkilöä täällä. Isabelle Parinjo ja Stas Röter. Teillä on puheenvuoro. Röter olkaa hyvä. Oui, bon, bonjour à tous et bonjour madame la présidente. Kiitoksia. Olen Isabel Perignon, yksikön päällikkö Just pääosastolta. Käsittelemme siellä nimenomaan näitä asioita. Ja on hienoa, että voimme esitellä tänään teille tätä hanketta, koska tämä on hyvin keskeinen asia komissiolle. On todellisia tarpeita syyttäjäviranomaisten tasolla – ja kun katsomme vähän historiaa, niin voimme muistuttaa siitä, kuinka tärkeää kiireellistä on hyväksyä nämä ehdotukset nopeasti. 13. marraskuuta 2015 Bataclan iskujen jälkeen meihin otti yhteyttä Pariisin syyttäjäviranomainen, joka pyysi, että kehittäisimme välineen, jonka avulla nopeammin pystytään saamaan tietoja, joita tarvitaan. Ja kun tapasimme syyttäjäviranomaisia, siellä oli siis useampia komission jäseniä myöskin, niin me tapasimme syyttäjiä, jotka kaikki totesivat, että yhteistyövälineet rikosoikeuden alalla toimivat, mutta aika kankeasti. Ja kun kyse on kiireellisistä tapauksista ja vaikka terroristi-iskuista, niin olisi tärkeää, että tiedot liikkuisivat paljon nopeammin. Eli alusta pitäen hanketta ovat tukeneet useat maat, ja kun Belgia ikävä kyllä joutui myöskin terroristi-iskun kohteeksi Malbegissa ja lentokentällä, niin syyttäjät totesivat, että he todellakin tarvitsevat uudenlaista välinettä. Eli alusta lähtien on monet maat ovat joutuneet terrorismin uhreiksi, mutta monissa maissa oli ongelmia saada tietoja nopeasti palveluiden tarjoajilta. Ja yli kahden vuoden ajan komissiossa on kuultu alan edustajia – ja olemme pyrkineet ymmärtämään, millaisia tarpeita näillä tahoilla on ja mitä vaihtoehtoja on olemassa. Ja laadimme sitten nämä kaksi ehdotusta, jotka hyväksyttiin 17. huhtikuuta. Ja Tanja sitten kertoo tästä sisällöstä. Good morning. Um, I will start, um, by... Aloitan muutamalla sanalla siitä, miksi me olemme tehneet tämän esityksen, mitkä on, mitä ovat ne ongelmat, joita me pyrimme käsittelemään näillä esityksillä. Ensinnäkin tämä sähköiset todistusaineet tai tiedot, jotka ovat saatavissa sähköisessä muodossa, sähköpostiviestit tai joidenkin viestintäpalvelujen viestit, ne ovat yhä tärkeämpiä rikosten selvittämisessä. Tämä ei koske pelkästään kyberrikoksia, ja niihin, niihin liittyviä, liittyviä äh, rikostutkintoja, jotka ovat osa niitä aineita, joita tarvi, tarvitaan. Tämä on tärkeää kaikkien rikosten kannalta tämän, näinä aikoina, koska me kaikki yhä enemmän käytämme näitä palveluita, joita me saamme sähköisesti käytämme näitä palveluita tiedottamiseen, tietojen tallentamiseen. Samoin toimivat myöskin rikolliset, joten on luonnollista, että sähköisen todistusaineiston merkitys kasvaa. Erityinen ongelma on se, että kysymys on heti kansainvälisestä yhteydestä. Miksi? Palvelujen tarjoajat, joista me puhumme tässä yhteydessä, te kaikki tunnette heidät, ne ovat suuria, kuten Google, Microsoft, Facebook tai Twitter, mutta myös pienempiä toimijoita. Ne usein tarjoavat palveluita ulkomailta. Eivät tuota, ole pelkästään ulkomaisia yrityksiä, ne käyttävät myöskin erilaisia tapoja tietojen tallentamiseen. Saattaa olla yritys, joka on, toimii yhdessä maassa, mutta sen tietojen talletus tapahtuu toisessa maassa. Ja sitten palveluita tarjotaan monissa muissa maissa näiden lisäksi. Tämä hyödyttää yrityksiä, jotka hyödyntävät mahdollisuuksia, joita sisämarkkinat tarjot, mutta lainvalvontaviranomaisen kannalta tämä on ongelmallista, koska niiden toimivalta päättyy rajoilla. Näin tapauksessa pyritään tietysti käyttämään hyväksi kansainvälistä yhteistyötä, niihin liittyviä välineitä. Tämä on myös asia, joka mon, monissa yhteyksissä sellainen, että asian tutkinta ei muuten ole mitenkään sellainen, että siinä olisi kansainvälisiä yhteyksiä. Voi olla tapaus, joka liittyy esimerkiksi aseelliseen ryöstöön Belgiassa. Kaikki tapahtuu Belgiassa. Toimijat ovat belgialaisia, uhrit ovat belgialaisia, mutta nämä rikolliset ovat käyttäneet Facebookia kom- tiedon kommunikaatioon ja silloin poliisi haluaa tietää, kuka on jonkun tilin takana. Ja silloin täytyy sitä pyyntö joko Irlantiin, jossa tietoa on Stalilla tai tiedon tai palvelujen tarjoavan Irlannissa tai kenties jopa joudutaan menemään Yhdysvaltoihin asti sen selvittämiseksi, kuka on tietyn tilin takana ja silloin kun on kysymys tällaisesta rikostutkinnasta. Tämä on siis erityispiirre, joka liittyy sähköiseen todistusaineistoon. Ja nyt kansainväliset välineet, joita tällä hetkellä ovat käytössämme, ovat sellaisia, että ne välttämättä eivät ole tällaisiin tilanteisiin suunniteltuja, eivätkä tällaisiin haasteisiin, jotka koskevat tutkintaa. Sähköinen todistusaineisto on todistusaineistoa, joka on hyvin vaihtelevaa. Sitä voidaan siirrellä helposti, sitä voidaan hävittää helposti. Ja myöskin tutkinnassa usein on niin, että tätä materiaalia pyydetään useaan otteeseen – pyydetään kuka, joku, tietoa siitä, kuinka on joku tilin takana ja sitten voidaanko tämän niin kanssa kommunikoida, onko hänellä kenties myöskin sellaista sisältöä, joka voisi olla tärkeää. Voi olla lukuisissa tapauksissa niinkin, että pyydetään sähköistä tutkinnan puitteissa, joten tässä on olennaista se, että tämä hoitetaan pikaisesti, koska jos syntyy pitkiä viiveitä, niin silloin tutkinta pysähtyy on se siis olemassa keskinäisen avunannon menettelyjä kolmansien maiden kanssa. Ja myöskin Euroopan unionin sisällä on sitten keskinäisen oikeusavun menettelyjä. Nämä voivat nämä menettelyt kestää jopa vuoden silloin, kun etsitään, pyritään tietoa esimerkiksi Yhdysvalloista, mutta sisäisessä järjestelmissä tämä on hiukan nopeampaa. Ja on puitteissa kenties 20 päivää, mutta mutta 20 päivääkin voi olla ongelma tutkinnassa silloin, kun lähdetään liikkeelle ensimmäisestä elementeistä, joita identifioidaan. Käytännössä on syntynyt myös vapaaehtoisen yhteistyön menetelmä, joka toimii joidenkin toimijoiden kanssa silloin, kun etsitään tietoja, jotka eivät ole sisältöä. Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan palvelujen tarjoajat voivat antaa tietoja ulkomaisille viranomaisille silloin, kun kysymys ei ole sisällöstä. Tämä liittyy tällaiseen yhtenäisen keskinäisen yhteistyömenettelyyn ja tämän tyyppinen yhteistyö on nyt muuttunut vallitsevaksi mekanismiksi viranomaisten kesken unionissa. Annan jotakin lukuja. Vuonna 2016 suunne nel, suuret neljä amerikkalaista palvelujen tarjoavaa tarjoajaa saavat 120 000 pyyntöä jäsenvaltioista, EUn jäsenvaltioista, jotka liittyvät sähköiseen todistusaineistoon, ja tämä koski noin lukuisiin 2200 äh, tällaiseen äh, keskinäisen avun menet ja Vapaaehtoinen yhteistyö, tässä näette miten laajaa se on, miten tärkeää se on, mutta tämä kuitenkin tapahtuu siis kaiken oikeudellisen puitteen ulkopuolella. Ei olemassa oikeudellista varmuutta asiassa, ei viranomaisia, jotka varmistavat, että tiedot saadaan, eikä myöskään ole tietoa ihmisten osalta siitä, koska ei ole selkeää määritelmää heidän oikeuksistaan tällaisissa menettelyissä. Mitä me siis nyt ehdotamme? Mit, mitkä ovat tärkeimmät elementit meidän ehdotuksessamme näiden ongelmien käsittelemiseksi? Ensin asetus, joka koskee eurooppalaista säilyttämis- ja tuotanto esimerkiksi sitä, että lainsäädäntöviranomaiset voivat kääntyä eh, palveluntarjoajan tai hänen edustajansa puoleen tosi jäsenvaltiossa suoraan ilman, että he ottavat yhteyttä, käyttävät yhteistyötä menettelyä ja ovat yhteydessä tämän maan viranomaisen kanssa. Tämä on uusi elementti meidän esityksessämme, joka lähtee olemassa olevasta mekanismista. Ja se, että mukana ovat myöskin äh, viranomaiset toisessa maassa tilanteissa. Kysymys on tapauksista siis, väärinkäyttöä niin tietojen osalta, niin myöskin tilanteita, joissa täytyy käyttää erilaisia välineitä, mutta tässä eivät kuitenkaan sitten normaalisti ole mukana viranomaiset. Ja miksi me siis ehdotamme tällaista irtautumista perinteisistä työskentelytavoista? Ensinnäkin siksi, että meidän täytyy löytää nopea mekanismi ja nykyinen mekanismi, siinä on se logiikka, joka siinä on, ja se ei mahdollista määräaikojen pienentämistä niin, että niiden tehokkuus olisi riittävän nopeaa. Toinen ajatus on se, että jäsenvaltiot, joissa palvelun tarjoaja toimii tai sen oikeudellinen edustaja toimii, useimmissa tapauksessa ei ole yhteydessä itse tutkintaan. Ainoa yhteys on se, että tämä on jäsenvaltio, jolla on tiettyjä juridisia mahdollisuuksia tämän palvelun tarjoajan suhteen, joten tästä syystä jäsenvaltiota ei haluttu vetää mukaan tähän, eh, toimi, tähän tiedontokysymyksen menettelyyn. Sitten mä haluaisin myöskin sanoa, että siirrymme pois tästä tiedon säilyttämisen toimi, paikasta avaintekijänä valmistelmassa työssä olemme käyneet paljon keskusteluja. Meillä on ollut asiantuntijatapaamisia, olemme nähneet, tulee siihen tulokseen, että tietojen saantaminen toimittamisen toimipaikka ei ole olennainen tekijä. Paikan päättää palvelujen tarjoaja taloudellisen tekijöiden perusteella usein se ei ole edes tunnettu. Se voi olla tilanne voi olla sekin, että voi olla lukuisia paikkoja, tietoa tallennetaan tai tieto siirtyy paikasta toiseen. Googlella on tällainen menettely, jolloin ei voi tietää koskaan milloin tieto missäkin on jäsenvaltio, jossa tieto on tallennettuna. Sillä ei ole välttämättä mahdollista tutustua näihin tietoihin suomalaisia kollegoja. Niin Suomen alueella on suuria tietojen eh, tallennuskeskuksia, mutta niihin silti ei ole pääsyä, joten tämä on asia, jota emme ota huomioon esityksessämme siis. Mitä tulee sitten mekanismiin, jota nyt olemme ottamassa käyttöön? Mikä rooli on palvelujen tarjoajilla? Ne saavat jäsenvaltiosta määräyksen, mutta tämän, mikä on niiden rooli, pitääkö niiden tarkastella näitä määräyksiä, pitääkö niiden jollakin tavoin korvata eh, tämän jäsenvaltion viranomaiset. Me emme halua antaa valvovaa roolia palvelun tarjoajille. Niiden täytyy vain poikkeustapauksissa, jos on olemassa selviä väärinkäytöksiä, ne voivat silloin siis vetää mukaan om, toimintamaan viranomaiset. Sitten turvatoimet, jotka tässä on. Olemme tehneet paljon työtä saadaksemme aika mahdollisimman monia turvatoimia tähän esitykseen sen varmistamiseksi, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Meillä on rajoituksia menettelyissä. Ja tämä rajoitus koskee rikostutkintaa tietojen osalta. Tällainen osalta on myöskin määräyksiä myöskin rikokset, joissa tällaisessa voidaan käyttää niistä olemassa määritelmiä. Meillä on lisä luvan myöntäminen oikeusviranomaisten mukanaolo silloin, kun tällaisia pyyntöjä esitetään, voi olla syyttäjäviranomainen tai tuomari, tai sitten on myöskin tiettyjä suhteellisuusperiaatteeseen liittyviä määräyksiä. Olemme ottaa käyttöön myöskin määräyksiä, jotka liittyvät siihen, miten välineitä voidaan käyttää, kun kysymys henkilöistä, tieto on tiedot, jotka menevät pitemmälle kuin mitä on olemassa myös jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Joten olemme myöskin pyrkineet katsomaan mitä tehdään, jos on ristiriita, joka liittyy lainsäädäntökolemaan kanssa, mitä direktiivi, direktiivin kautta syntyy velvollisuus palvelujen tarjoajille, jotka ovat unionissa palveluita, nimittää oikeudellinen edustaja. Tämä mahdollistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja helpottaa viranomaisia tietämään, kenen puoleen kääntyä silloin, kun he pyrkivät saamaan sähköistä todistusaineistoa. Ja se mahdollistaa myös sen, että voidaan kääntyä sellaisten palveluntarjoajien puoleen, jotka eivät ole läsnä unionissa sinänsä, koska heillä on velvollisuus nimittää juridinen edustaja. Tässä siis pähkinänkuoressa esityksemme. Tässä on paljon uusia elementtejä, mutta uskomme, että tästä tulee lisäarvoa. Olemme tehneet työtä sen aikaisemmin, että tällaisessa tasapainoinen. Olemme valmiita keskustelemaan tietysti yksityiskohdista, mutta uskomme, että tässä on paljon hyviä ajatuksia ja toivomme, että voimme luottaa valiokuntaan siinä, että se tekee rakentavaa yhteistyötä meidän kanssamme asiassa ja olemme valmiita keskustelemaan kysymyksistä, jotka liittyvät näihin ehdotuksiin. No. Kiitos oikein paljon. Nyt antaisin Birgit Sipperille esittelijänä puheenvuoron. Thank you very much, chair, and also... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle. Kiitos, että saimme vähän perusteluita, jotka ovat tuorempien ehdotusten takana esittämis- ja säilyttämismääräys, joka koskee sähköistä todistusaineistoa. Ehkä tämä on ensimmäinen sähköistä todistusaineistoa käsittelevä tapaaminen. Live-valiokunnassa olen tavannut jo monia toimijoita – työssäni komission neuvoston edustajia kansalaisjärjestöjen ja tämän alan myös. Monissa näistä kokouksista on tuotu esiin se, että yleensä useimmat toimijat pitävät tervetulleena sitä, että on yhtenäinen rikosoudellinen väline kautta Euroopan unionin. Ottaen huomioon, että sähköisellä todistusaineistolla on yhä suurempi rooli rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Tällainen uusi yhteistyömalli saattaisi olla tapa, jolla päästään eroon nykyongelmista, kun nyt vastavuoroisen oikeusavun sopimukset ovat joskus vähän hämäriä. Tämä teoreettisesti voisi nopeuttaa rikostutkintaa. Ymmärrän kyllä turhautumisen, jota lainvalvontaviranomaisilla on, kun ne pyrkivät saamaan tiettyä tietoa. Mutta usein näiden pyyntöjen pohjalta ei tapahdu mitään ehkä, koska aikaa kuluu niin kauan, että todistusaineiston ei enää pääse käsiksi. Tai siksi, että palvelun tuottajat ovat säilyneet tiedot jonnekin EUn ulkopuolelle. Eikä tapaus kiinnosta siksi, että muut osallistujat saattavat olla EUn alueella toimivia. Ymmärrän myös EUn alueella toimivien palveluntarjoajien turhautumisen, kun oikeudelliset puitteet ovat niin pirstaloituneet tällä hetkellä ja nyt pyritään vastaamaan sitten eri jäsenvaltioiden lain valvontaviranomaisten pyyntöihin. Tämän sanottua, niin kaikki kokoukset ja kirjallisena esitetyt kannanotot ovat osoittaneet, että ehdotukset tässä muodossa sen sijaan, että loisivat lisäselvyyttä ja avoimuutta – lainvalvontaviranomaisille, palveluntarjoajille ja osallisille henkilöille. Lähinnä nyt on riskinä se, että oikeusvarmuus pienenee käyttäjien ja palveluiden tarjoajien osalta erityisesti ajatellen perusoikeusperiaatteita. Tällainen oikeudellinen epävarmuus saattaa haitata vakavasti ihan perusajattelua, joka löytyy tämän ehdotuksen jälkeen. Nimittäin se, että rikosoikeudellinen yhteistyö voisi toimia nopeammin. Haluaisin vähän selvitellä näitä periaatteellisia ongelmia, joita saattaa syntyä tämän ehdotuksen kanssa. Sähköisen todistusaineiston väline esittäisi, kuten komissio, jos sanoi aivan uudenlaista yhteistyön mallia, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin vaatia toimistomen puolelta tietoa jopa EUn ulkopuolelta tällaisia tietoja. Esittämis- ja säilyttämismääräyksissä ei yleensä ole kyse palvelun tarjoajan ähm, valtiosta tai siitä valtiosta, jossa tieto on. Kuitenkin vastavuoroisen tunnustamisen tähänastisessa työssä on puhuttu vastavuoroisesta tuomioistuimen päätöstä, joka hyväksytään toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Ja nyt, ei tehtäisi tyhjäksi täysin toisen jäsenvaltion oikeuslaitosta. Vaikka meillä on jo hyväksyttyinä toimia rikosoikeudellisissa kysymyksissä, niin rikosoikeuskysymys, sanktiot, tutkintaan liittyvät oikeudet, nämä kysymykset ovat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ja siksi näiden kysymysten määritelmät vaihtelevat kovasti jäsenvaltioiden kesken. Miksi tämä voi sitten olla ongelma? No yksinkertaisesti siksi, että tämä tehty ehdotus toisi käyttöön suoraan määräyksen yhdeltä viranomaiselta jäsenvaltiosta palveluntarjoajalle missä tahansa ilman, että tarvitaan siihen mitään muuta. Eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset voitaisiin esittää sellaisista toimista, jotka ovat rikollisia yhdessä jäsenvaltiossa, mutta eivät toisessa. Joten monet kriittiset äänet, joita olen kuullut, ovat kuulleet, että sanoneet, että kuultaisiin myös sitä jäsenvaltiota, jossa palveluntarjoaja on. Ja toiset sanovat, että erityisesti kun ajatellaan perusoikeuksia tai valtion turvallisuutta, voisi olla jopa niin, että kyse ei ole siitä jäsenvaltiosta, jossa palveluntarjoaja on, vaan sitä jäsenvaltion, joka on sen kansalaisen jäsenvaltion, jonka tietoa on siellä. Tässä on kova taakka nyt palveluiden tarjoajille, joiden tulee selvittää pyynnön oikeus, perus, oikeusongelmat, turvallisuuskysymykset ja muut. Kuitenkin näitä tarkastuksia varten ehdotuksessa – on ainoastaan 10 päivän määräaika. Hätätapauksissa vastaukset pitää selvittää kuudessa tunnissa. On vähän epäselvä, pystyvätkö edes pienemmät palveluiden tarjoajat tällaista tekemään. Vielä tärkeämpää on se, että halutaanko todella rikosoikeudellisissa kysymyksissä edistää yksityisiä päätöksiä hyvin periaatteessa käsitteellisissä kysymyksissä kuin sen yksityisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Yksityisyydestä kun puhutaan, olin kyllä yllättynyt huomatessani, että tässä asetusehdotuksessa komissio ehdottaa aivan uusia tietokategorioita, jotka ovat toisenlaisia kuin aikaisemmin hyväksytyt tietokategoriat muissa EU-välineissä. Suhtaudun varauksellisesti siihen, helpottaako tämä todella tutkinnan – toteuttavien ja palveluiden tarjoajien toimia. Lisäksi tässä on pienemmät kynnykset kahden kuulemma vähän vähemmän arkaluontoisen tietoryhmän osalta, mutta kun määritelmiä katsoo, voidaan epäillä, ovatko nämä tietokategoriat todella vähemmän arkaluontoisia, eikä nykykategorioita ole edes määritelty kunnolla. Osittain niissä on samat määritelmät. Ja tämä jättää kyllä valtavasti tulkinnan mahdollisuuksia sille, mikä tieto kuuluu mihinkin tietokategoriaan. Ja tämä saattaa kyllä vesittää menettelytapasääntöjä. Näin pääsen seuraavaan kohtaan. Menettelytapa takeet. Tärkeät tällaiset takeet, kuten oikeus saada tietoa, oikeus tehokkaaseen oikaisukeinoon, eivät tule taattua kunnolla. Ja ottaen huomioon miten laajasta yhteistyön järjestelmästä on, niin syytettyillä epäilyillä pitää olla kunnolliset takeet. Lisäksi on muistettava, että tämä väline saattaa avata Pandoran lippaan sitä kautta, että kannustetaan muita valtioita EUn ulkopuolella myös ottamaan käyttöön vastavuoroisia sääntöjä EUn palvelun tarjoajille. Jos ajatellaan, miten paljon valtioita maailmassa on, Jotkut näistä lainkäyttöalueista eivät ehkä ihan noudata samoja perusoikeusperiaatteita kuin meille. Jotkut pyynnöt voivat olla jopa hyvin poliittisia, e- eivätkä ne perustuisi rikosoikeuteen yksinomaan. Jos tällainen järjestelmä siis hyväksytään, se pitää tehdä kunnolla pitäen mielessä korkeimmat mahdollisuudet perus, mahdolliset perusoikeussäännöt. Tämän sanottuani uskon, että Tähän aiheeseen palataan vielä monet kerrat. Odotan innolla keskustelua ensin esittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Virkit. Dalton, VCRn e varjoesittelijä. Kiitoksia esittelijälle. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus, varsinkin kun se yhdistetään sähköiseen yksityisyyteen – Mielestäni nämä kaksi ehdotusta ovat jo vähän väärässä järjestyksessä. Minä voin antaa tietoja yksityisyritykselle, mutta se olisi ongelma, jos hallitukset saavat näitä tietoja käsinsä. Yksityiset yritykset eivät voi heittää minua vankilaan, mutta hallitukset voivat. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän ehdotuksen suhteen. No, toisaalta on selvää, että meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan Alan yritykset eivät aina toimita tietoja nopeasti. Se pitäisi tapahtua nopeammin ja siihen pitäisi olla oikeusperusta. Eli periaatteessa tuen ehdotusta, mutta mielestäni meidän täytyy varmistaa, että tämä hoidetaan oikein. Eli pari kohtaa. Ensinnäkin tuotantomääräys ja siihen liittyvä aikataulu. Eli tässä ensin on pakko vastata kymmenen päivän sisään tai kuuden tunnin sisään kiireellisissä tapauksissa. No, ehkä tämä on hyvä suurelle yritykselle, mutta täytyy muistaa kaikki yritykset. Miettikää, jos on joku meksikolainen alusta, yhden tai kahden miehen yritys Meksikossa, joka tarjoaa palveluita EUlle. Ja he menevät sitten nukkumaan puolelta yötä ja heräävät kahdeksalta aamulla. Ja sitten on tullut tällainen suojelumääräys yhdeltä aamulla, mutta he eivät vastanneet siihen, koska he olivat nukkumassa. Eli kyse ei ole vain suurista yrityksistä, joilta ehkä pyydetään näitä tietoja. Eli täytyy varmistaa, että tämä toimii kaikille. Ja isoissakin yrityksissä täytyy olla varovaisia, koska jos sinne tulee tällainen tuotantomääräys, niin on varmistettava, että se on oikeudellisesti pitävä ennen kuin tietoja sitten luovutetaan eteenpäin. Täytyy muistaa, että jos ne annetaan väärin, niin silloin ehkä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta ja siitä saamatta maksaa tuntuvat sakot. Eli aikataulun osalta täytyy olla varovainen. Ymmärrän, että tämä on kiireellinen tilanne, mutta meidän täytyy varmistaa, että tämä toimii ja että meillä on oikeudellisesti selkeät puitteet, joissa näitä tietoja voidaan siirtää eteenpäin. Sitten eri tietokategorioista. Tässä on neljä kategoriaa. Olen hiukan huolissani näistä kynnysarvoista, mitä tulee tilaajatietoihin. Siellä ei ole mitään kynnysarvoa. Sanoin, että tämä on tärkeä ehdotus, mutta jos ajatellaan terrorismia, järjestäytyntä rikollisuutta, vakavia rikoksia, kuten lasten hyväksikäyttöä tai murhia. Mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä lakia on käytetty ja ihmisiä on syytetty siksi, että roskekset, roskat oli viety kadulle vääränä päivänä. Eli jos kaikille poliisille annetaan mahdollisuus antaa näitä määräyksiä, niin silloin pitäisi olla kynnys kaikkien elementtien osalta. Eli mitään ei saa jättää pois. Ja haluaisin tietää, miksi komissio ei määrännyt kynnysarvoa näiden tietojen osalta. Ja sitten muita haasteita, joihin aion puuttua. Entäs sitten vaikutukset muilla alueilla? Jos on vaikka alusta tai yritys kolmannessa maassa ja sitten pitäisi toimittaa tietoja ja se on kyseisen maan lakien vastaista, silloin ollaan oikeudessa liimossa, eli joko rikkoo kyseisen maan lakeja tai sitten EUn lakeja. Eli miten tämä toimii kansainvälisesti. No, minulla olisi paljon vielä kysymyksiä, mutta tästä vielä puhutaan moneen kertaan, mutta periaatteessa tuen komission tekemään työtä, mutta tässä on näitä tiettyjä ongelmia ei meidän täytyy varmistaa tasapainoja. ja odottelen yhteistyötä sitten linjavarjoesittelyiden kanssa. Thank you and... Kiitos. Sofie Netfeldt. Hyvä. You, um... Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin en aio toistaa kaikkea, mitä Birgit Zippel ja edustaja Dalton sanoivat, koska olen lähes kaikesta yhtä mieltä. Minä itse asiassa asetan suuren kysymysmerkin tähän esitykseen myöskin syistä. Meillä on olemassa olevia välineitä – ne eivät toimi kovin hyvin, tai ainakin näin meille kerrotaan. Eikö sitten ensimmäinen askel olisi pyrkiä korjaamaan olemassa olevat välineet, jos ne eivät toimi hyvin. Ja, ja toiseksi joka kerta komissio esittää uusia toimia, jotka puuttuvat kansalaisten oikeuksiin, heikentävät niitä. Ja tässä itse asiassa joka kerta, kun he tekevät tällaisen toimenpiteitä, joilla pyritään estämään jotakin. Hän pitää sitä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kansalaisten oikeudellista suojaa. Meillä on olemassa tietosuojadirektiivi, poli, niin sanottu poliisidirektiivi, jota ei ole pantu toimeen suuressa osassa jäsenvaltioita. Eikö tämän pitäisi olla ensimmäinen prioriteetti Euroopan komissiolle, koska on välttämätöntä, kuten sanoimme, tiedonvaihdon kannalta, että se on olemassa. Se, että sitä ei ole pantu toimeen, on este tiedon vaihdolle. Ja toiseksi se on vain direktiivi. Ja se heikentää kansalaisten asemaa. Etenkin jos tämä sähköisen todistusaineiston eh, asia pannaan toimeen niin kuin komissio on nähnyt asian, niin silloin kansalaiset eivät pysty suojautumaan ollenkaan. Minä näen että on tietty logiikka siinä, että jos meillä on harmonisoitu oikeudellisen suojan ja oikeuksien järjestelmä kautta Euroopan unioni, niin näen siinä, miten poliisit, oikeusviranomaiset, niin heillä voi olla suora pääsy tietoihin, mutta silloin täytyy olla harmonisoitu oikeuksien taso, ja sitä ei vielä ole. Ja toiseksi me tiedämme, ja varmaan olette yhtä meitä kanssani, rouva puheenjohtaja, on tiettyjä maita, joissa oikeuslaitoksen riippumattomuus on kyseenalaistettu. Muutama viikko sitten näimme, että nainen, joka edustaa kansalaisjärjestöä ja oli hyvin kriittinen suhteessa Puolan hallitukseen, hänet on karkotettu Schengenin alueelta. että oli kaikenlaisia syytöksiä häntä kohtaan. Tästä näemme, miten helppoa hallitusten ja oikeuslaitoksen on manipuloida. Joten meidän täytyy saada vedenpitävää oikeussuojaa kansalaisille. Me nimittäin vahvistamme järjestelmää koko ajan kansalaisten suojelun kustannuksella. Ja vielä yksi loppukommentti, kaksi loppukommenttia. Toisaalta tämä oikeuskäytön ylittäminen tiet, liittyy arvojen ylittämisessä kysymyksessä, mitä kysymys on siitä, että on suuri ero Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Ero on se, että täällä kuka tahansa, joka on Euroopan unionin alueella, hänellä on samat oikeudet, mutta meillä ei ole samoja, sama oikeussuojaa Yhdysvalloissa. Ja minä todella haluaisin tietää, tiedän, että te ette vastaa tähän kysymykseen, mutta tämä on poliittinen kysymys. Olemme nähneet, että Euroopan komissio liittyi tähän äh, Microsoftin tapaukseen ja silloin oli puhtaa, puhdista laskelmointia ja sen takia siellä tuli avata tietä sähköiselle todistaneistolle. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun me vain kopioimme sen, mitä Yhdysvalloissa tehdään, tai itse asiassa meille kerrotaan, mitä meidän pitäisi tehdä – Minusta tämän olisi tapahtua toisessa järjestyksessä. Ensin pitänyt käydä julkista poliittista keskustelua tälle Euroopan parlamentissa ja vasta sen jälkeen tehdä lainsäädäntöesityksiä. Olen väsynyt siihen, että unionin ulkopuolelta minulle sanellaan, minkälaista meidän turvallisuuspolitiikkamme tulee olla. Silloin kun on kysymys sisäisestä turvallisuudesta, ehkä Euroopan on pitäisi olla hiukan riippumattomampi eikä tietyn hallituksen sylikoira hallituksen, joka on erässä toisessa maassa. Ja ehkä meidän tulisi myös, kun nyt ovat vaalit tulossa ensi vuonna, on uusi komissio, ehkä kuka tahansa on seuraava komission puheenjohtaja, hän voisi pohtia sitä, että luodaan erillinen salkku Euroopan komission jäsenelle, joka vastaa vain tietosuojasta ja yksityisyydestä, jolla on horisontaalinen salkku tietyssä mielessä ja joka varmistaa sen, että mikä tahansa ehdotus tulee esille komission taholta, että sen, siitä tarkistetaan se, mitkä ovat sen tietosuoja- ja yksityisyyselementit. Ajatellaan sitä, miten tärkeää on henkilökohtaisten tietojen käyttö, kun me näemme, että Euroopan komissio täysin on piittaamatta kaikista suosituksista, joita asiantuntijat esittävät mukaan luettuna EDPS, vain piittaamatta siitä. Ehkä me tarvitsemme jonkun, jolla on riittävästi poliittista painoarvoa, joka katsoo kaikkia esityksiä nimenomaan näiltä kannoilta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Cornelia Ernst. Ja, äh, neuerdings habe ich ja betont. Kiitos. Minähän olen painottanut viime aikoina sitä, että Haluamme olla rakentava ryhmä tässä yhteydessä, näin myös. Tässä Saksan asianajajat ovat sanoneet ja voin tukea tätä ajatusta, että voimme kehitellä vähän ymmärrystä sille, että nopeutetaan asioita vähän, jotta menettelyt toteutuisivat nopeammin. Tämä on tietenkin jotenkin mahdollista, mutta sitten konkreettinen kysymys, kun meillä on muitakin, kuten tutkintamääräys. Ja kysymys komissiolle olisikin, minkälainen arvio on tehty siitä, että tarvitaan siis todella välttämättä tällaista direktiiviä, joka meille luonnoksena nyt esitetty. Eli mitä on arvioitu? Ketä on kuultu? Mistä tällainen tarve nyt syntyi, näin suuri tarve, tarve tällaista esittää? Se on ensimmäinen kysymyksemme. Ennen kuin uutta otetaan käyttöön, pitäisi pohtia, onko ennen toimittu hyvin, huonosti, vähän siitä puolivälistä, mitä tarvitaan. Eli voisitte vähän antaa ehkä lisätietoa tästä taustasta. Toinen kysymys sitten itse asiaan. Nämä palveluiden tarjoajat, nämä kolmat teki, ne toimijat. Minä saan vatsan puruja, kun en tiedä, miten tämä toimii käytännössä. Minkälainen velvollisuus tässä, kun ajatellaan näitä Googlen ja muiden johtajia? Meillä on tässä kyllä parikin ongelmaa, jotka kohtaamme yhä uudestaan, eikä niitä pystytä ratkaisemaan. Eli kysymykseni komissiolle on, onko tämä nyt teidän ehdottamanne ratkaisu sellainen, että sitä on tarkasteltu kunnolla – niin, että kaikki tämä vastuu, josta puhutaan täällä, niin hienosti esitettiin tämä. Onko tämä mielestäni todellakin oikein ja voiko tämä myös toteuta? Pystyvätkö nämä palveluiden tarjoajat tähän? Ja sitten hyvin erilaiset rakkaassa EU-samme olevat oikeusjärjestelmät. Meillä on joskus ongelmia, kun katsotaan Puolaan tai Unkariin tai siihen, miten Puigdemontin luovuttamiseen suhtaudutaan. Se riippuu aina vähän siitä, minkälainen poliittinen katsantotapa on, miten suhtaudutaan näihin. On olemassa siis erilaisia lähestymistapoja ja siksi tällainen ehdotus on vähän hankalaa. Eikö teillä ole mitään ongelmaa? Miten tämä on teistä niin ongelmatonta? Sen haluaisin tietää, vaikka oikeusjärjestelmämme ja jopa käsityksemme ovat niin vaihtelevia yksittäin yksittäisissä jäsenvaltioissa, kuten selvästi voidaan nähdä. Ja sitten menettelytakeet, nyt pääsemme siihen. suojeluun. meillä on direktiivi. Voidaan miettiä, miten se toimii ja niin edelleen, mutta jännittävä kysymys komission suuntaan jälleen. Uskotteko todella, että aidosti voidaan kunnioittaa tätä kaikkea? Kuka valvoo, miten hoidetaan – Tämä kysymys on minun mielessäni aivan avoin. Joten kyllä mielestäni on suhtauduttava skeptisesti. Ja jälleen sanoisin, että kun joku tällainen asia otetaan käyttöön, se on sitten päätös, sanottaisinko vaikka elämänmittainen päätös meille EU:ssa. Eli ensin pitäisi tarkkaan tutkia sitä, onko muutettava asioita ja onko löydetty oikea väline asioiden muuttamiseen. Tässä varmasti kysymykseni olivatkin. Kiitos. Selvä. Tämä oli viimeinen parlamentin puhuja ennen kuin puheenvuoron annan eteenpäin komissiolle. Haluaisiko komissio vastata näihin kysymyksiin? Yes, thank you very much, Chair. I... Kiitoksia. En nyt vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka tulivat esille, mutta ensinnäkin kun ehdotetaan tätä uutta mekanismia, alustuksessa selitin ongelmia ja puhuin vapaaehtoisesta yhteistyöstä. Eli jos laaditaan oikeudelliset puitteet jollekin, niin se ei tarkoita, että lain valvontaviranomaiset saisivat enemmän toimivaltuuksia. Meillä on oikeudelliset puitteet, jotka sisältävät myöskin asioihin liittyvien ihmisten oikeuksia. Eli näin voidaan suojella kansalaisia. Ei tällä mitenkään haluta, haluta sortaa kansalaisia. Ja voimme tehdä yhteistyötä tässä ja keskustella siitä, mitä nämä oikeudet ovat. Täytyy muistaa, että tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen, että kaikki oikeudet olisivat taattuja. Eli meidän täytyy suojella kansalaisia, joita tutkitaan, niin kuin näin on tehty. Ja myöskään ei pidä unohtaa, että meidän täytyy muistaa uhrit. Puhutaan usein epäilyistä ja tutkimuksista, mutta on pidettävä mielessä myöskin uhrit. Sitten arviointi. Eli arviointia nyt vielä ei ole tehty, mutta meillä on paljon kokemusta eri menettelyistä ja digitaalisesta yhteistyöstä muissa välineissä, esimerkiksi pidätys- määräyksen osalta. Me tunnemme nämä aikataulut ja kun lähdetään parantamaan tämänhetkisiä välineitä, niin välttämättä esimerkiksi Yhdysvallat eivät ole kovin kiinnostuneita investoimaan paljon resursseja tähän mekanismiin. Meillä on myöskin selkeästi todettu ja on otettu yhteyttä jäsenvaltioihin ja pyydetty, että tehtäisiin vapaaehtoista yhteistyötä. Eli tiettyjä rajoja on sen suhteen, mitä voidaan tehdä. Ja siksi olemme tehneet nämä uudet ehdotukset. Ja meillä siis on jo olemassa tätä vapaaehtoista yhteistyötä. Aikatauluista ja tietokategorioista voidaan keskustella. Ja mitä tulee esittämis- ja säilyttämistietoihin ja transaktioihin ja sisältötietoihin, niin se liittyy tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Emme ole keksineet mitään uusia tietokategorioita – Ainoastaan nämä pääsytiedot ovat uusi kategoria ja voimme selittää, miksi tähän päädyttiin. Voimme katsoa määritelmiä, mutta selkeä ero on näiden transaktiotietojen ja sisältötietojen välillä. Niitä pitää käsitellä eri tavalla ja sitten on tilaajatietoja. Ne ovat lähtökohta tutkimukselle, eli silloin katsotaan, kuka on tietyn tilin takana. Eli nämä tiedot eivät ole niin arkaluontoisia kuin sisältötiedot. Ja sähköiset todistusaineistot ovat tärkeitä. Kaikkialla ei pelkästään vakavien rikollisten osalta. Ne ovat tärkeitä kaikissa tutkimuksissa, jos riskinä on se, että syyllinen pääsee pälkähästä, jos näitä tietoja ei hyödynnetä. Emme ehdottaneet mitään kynnystä näiden tilaajatietojen ja pääsytietojen osalta. Ja palveluntarjoajien rooli. Se on hankala kysymys. Ja tiedämme, että eroja on pk-yritysten ja suuryritysten välillä – Valtaosa pyynnöistä koskee suuria yrityksiä, jotka pystyvät käsittelemään näitä. Ja heillä on juristeja, jotka tekevät näitä tarkistuksia, mutta PK-yritysten tilanne on sitten toinen. Mutta niille ei aseta mitään uusia vastuita tai taakkoja, emmekä pyydä, että joka ikinen kerta pitäisi tarkistaa laillisuus, vaan poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan ilmoittaa viranomaiselta, että jokin on pielessä, se ei ole velvollisuus. Ja viranomaiset aina tekevät lopullisen päätöksen, eivätkä palveluntarjoajat. Ja taidan päättää tähän. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Haluaisin kysyä, onko Itävallalla valtiolla puheenvuoropyyntö? Pari minuuttia. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Kiitos. Aivan lyhyesti. Me työryhmässä on käyty keskustelua eilen ja tänään. On ollut kaksi kokousta. Monet kysymykset, jotka nousivat tänään esille, ovat <clears throat> nousseet esille myös siellä. Siis mm, nämä kysymykset ovat esille siellä jäsenvaltioiden edustajat, mutta niin kuin sanottu, näemme miten tärkeä tämä kysymys on. Ja se on hyvin tärkeää kaikille. Haluamme varmistaa sen, että samakaan pikaista edistymistä asiassa. Ja tässä kaikki, mitä nyt tässä vaiheessa voin todeta. Luonnollisesti, kun tämä on erittäin tärkeä asia, että me parhaamme, jotta vuoden loppuun mennessä päästään mahdollisimman pitkälle asiassa. Se on tavoite, mutta kuten totesin, on paljon käytännön kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista. Joten tulemme näkemään, miten tämä jatkuu lähikuukausina. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Birgit, vielä ehkä lyhyt yhteenveto tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille varjoesittelijöille, että sain ensimmäisen käsityksen heidän ajatuksistaan. Valitettavasti emme voineet kuulla tänään kaikkia poliittisia ryhmiä – Joten ensi viikon varjoesittelijöiden kokous on varmasti erityisen kiinnostava, koska toivon, että silloin saadaan kuulla kaikkia. Haluaisin lyhyesti palata eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, jonka mainittiin komissionkin puheenvuorossa. Todella pitäisi pohtia sitä, onko aina hyvä ajatus lähteä liikkeelle uudesta toimesta, kun edelliset ovat vasta lähteneet liikkeelle, eikä niistä ole pystynyt keräämään kokemusta vielä. Olisiko parempi vähän painostaa jäsenvaltioita täytäntöönpanoon. Kuitenkin olen kuullut täällä tänään, että kaikki tuntuvat olevan valmiita tekemään työtä tässä kysymyksessä. Olemme valmiita kantamaan vastuumme. Olemme valmiita keskustelemaan ja ratkomaan avoimia kysymyksiä ja tukkimaan niitä aukkoja, joita nyt on nähty. Tämän sanottuani haluaisin sanoa, että tämä parlamentti, jossa on niin monia poliittisia ryhmiä, erilaisia kantoja, parlamentti, tämä parlamentti tekee työtä kaikkien näiden kysymysten kanssa. Parlamentti on aina pystynyt esittämään kantansa, mutta hyvin usein, useammin kuin kerran, neuvosto on se, joka ei pysty tekemään päätöksiä. Mielestäni on aivan uskomatonta, että neuvosto jumittaa kohtaa, kun me teemme tätä työtä, olemme valmiita työstämään tätä kysymystä myös, mutta minä kyllä haluaisin pyytää neuvostoa myös tekemään työtä kaikkien niiden kysymysten kanssa, jotka ovat olleet pitkään jumissa neuvostossa syystä tai toisesta. Tämän sanottua, niin mielelläni kuulen kaikkien varjoesittelijöiden kantoja ja pyrin sitten järjestämään keskusteluita asiantuntijoiden kanssa eri tasoilta jotta löydetään tapoja selvittää nämä ongelmat, joita varjoesittelijät tähän mennessä ovat nähneet. Kiitos oikein paljon tästä vetomuksesta neuvoston suuntaan. Kiitos tästä kokouksen osiosta. Nähdään puoli kolmelta. Kiitos.